Allora possiamo iniziare i nostri lavori. No niin, aloitamme kokouksen. Ja olen sitä mieltä, että muistutan teille, että tämä kokous menee internettiin. Ja nyt alustavasti ilmoituksia päätöksistä, joita tehtiin eilen koordinaattorien kokouksessa. Valiokuntamme pyytää lupaa laatia oma-aloitemietinnön seuraavasta aiheesta. Suuntaviivat mahdolliselle uudistukselle perusopimusten osalta koskien talouden ohjausjärjestelmään. Eli näin ollen tapaan Ekon valiokunnan puheenjohtajan ja keskustelemme yhteistyömuodoista näiden kahden valiokunnan välillä. Ja voisimme pitää myöskin yhteisen koordinaattorien kokouksen. Sitten päätettiin, että esittelijä, joka koskee kansalaisaloitetta Euroopan parlamentin asetusta, on sosialistiryhmästä. Mutta yhteisön oikeuden soveltaminen, siitä vastaa edustaja Messerschmidt. Ja tilaamme tutkimuksen, joka koskee Euroopan neuvoston demokraattista valvontaa ja euro alueen huippukokousta. Ja sitten valiokunnista sovittiin, no Martin nyt ei ole paikalla, mutta eli kannattaisiko kutsua neuvosto ja komissio tänne 20. joulukuuta, jotta saisimme kuulla, mitä mieltä neuvosto on. Tai sitten sitten tämä voidaan järjestää tammikuussa, mikäli se ei onnistu joulukuussa. Mutta kysytään tästä Martinilta sitten, kun hän saapuu myöhemmin. Eli Ai, siellä. Niin. Halusin vain sanoa, että Martin tulee hiukan myöhässä ja voisimme kysyä, mistä syystä, mistä konkreettisesta syystä hän katsoo, että olisi hyvä, että puheenjohtajavaltio Puola tulisi tänne. No, niin puheenjohtaja, ihan selvitykseksi yhdestä asiasta, josta eilen nyt en pystynyt selvittämään riittävästi. Minä kannatan sitä, että neuvosto kutsutaan tänne. Martin tätä halusi ja mielestäni se on ihan hyvä ajatus. Mutta nyt en ole ihan varma, onko tämä ajankohta nyt paras mahdollinen. Eilen, kun puhuttiin siitä, että David sai puheenvuoron, mutta että päivämäärä ei ollut hyvä. Ja se, että tämä kokous järjestetään, se on mielestäni ihan hyvä uutinen. Ja ehkä meidän täytyy miettiä uudestaan vain tätä päivämäärää. Ja sitten eilen vielä puheenjohtaja koordinaattorin kokouksessa meiltä kysyttiin DAFin mielipidettä siitä, pitäisikö äänestää vai ei, koskien Reinin asuntoa. Ja mielestäni myöskin siitä pitää tehdä päätös. Su questa questione... Ja tästä kysymyksestä Wegnerin lausunto. Päätimme kuulla esittelijää, mutta hän nyt ei ole vielä paikalla. Mutta jos hän tulee sitten ennen äänestyksiä, niin voimme antaa hänelle puheenvuoron. No nyt kollega Duff No hän ei näe tässä mitään ongelmaa. Oikeudellisten asioiden valiokunta aikoo toimittaa tämän asian eteenpäin ja on lykännyt tätä asiaa, joten myöskään ei ole sitten lausuntoa tarvitse tehdä. Eli meidän täytyy miettiä tätä asiaa, mutta se ei vielä ole saapunut tänne meidän valiokuntaamme. Mutta faktat ovat se, että me tiedämme, että oikeudellisten asioiden valiokunta on toiminut niin, että jos tänään tätä lausua tuo ei tule, niin sitten sitä ei ehditä tekemään. Guerrero. Presidente. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Eilen sovimme siitä, että odottaisimme, että Regner tulee tänne, jolloin voimme keskustella hänen kanssaan siitä, että tänään ei äänestetä. Äänestämme hiukan myöhemmin, jotta neuvosto ja, jotta saisimme vastauksia, joita olemme pyytäneet oikeudelliselta yksiköltä. Ja myös on selvää, että me voi äänestää sen jälkeen, kun juri valiokunta on tehnyt päätöksensä asiasta vastaavana valiokuntana. Eli äänestys täytyy järjestää aikaisemmin. Minä puhuin siitä, että jos emme äänestä tänään, voisimme tehdä sen jossain vaiheessa Strasbourgissa eli kolme neljä päivää aikaisemmin. Ja tällä tavalla nämä kaksi ehtoa täyttyisivät, eli voimme äänestää ennen juria ja voisimme äänestää sen jälkeen, kun tiedämme, mikä on oikeudellisen yksikön kanta. Sì, è giunto un messaggino. La... Niin, olen meille lähettäneet Regnelle pienen viestin. Ja hienoa, mielestäni meidän pitäisi äänestää tänään mutta jos haluamme äänestää vasta Strasbourgissa, niin voimme järjestää ylimääräisen kokouksen, joka, no perinteisestihän se on ollut keskiviikko. Mutta odotetaan nyt Regneriä ja sitten teemme päätöksen yhdessä hänen kanssaan. No niin, sitten kohta yhdeksän esityslistalla työjärjestyksen 70 artiklan tarkistaminen, toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä. tämän puheenjohtajakokouksen päätös. Eli me uudelleen tarkastelemme sääntöjä, jotka liittyvät neuvoston ja parlamentin välisiin neuvotteluihin lainsäädäntömenettelyissä ensimmäisessä käsittelyssä. Tästä on nyt keskusteltu kertaalleen ja Guerrero on esittelijä tässä aiheessa. Ja esittelijä voi tänään esitellä tämän mietinnön Ja myöskin valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa tästä on puhuttu. Ja Guerrero, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on nyt toinen kerta, kun tässä valiokunnassa analysoimme mahdollista 70 artiklan tarkistamista, joka liittyy ensimmäisen käsittelyn sopimuksiin. Meillä oli ensin työasiakirja, jonka toimitin valiokunnan jäsenille. Ja tämä työasiakirja muutettiin ja siitä tuli sitten alustava mietintö, jota on muutettu hyvinkin huomattavalla tavalla. Joten minä neuvoisin melkein, että unohdetaan koko juttu, tämä työasiakirja, ja katsoisimme pelkästään sitä, mitä on tässä mietintöluonnoksessa. Aluksi sanoisin, että minulla on ollut kokouksia tiettyjen eri ryhmien jäsenten kanssa tästä asiasta. Ja kävin valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa ja esittelin nämä tämän mietinnön tärkeimmät suuntaviivat. Ja paikalla oli myöskin komission puheenjohtaja valiokuntamme puheenjohtaja ja järjestämme kokouksen ryhmien puheenjohtajien kanssa. Ja myöskin olen tavannut muutaman varjoesittelijän, esimerkiksi Jenakun. Ja sitten laadin tämän la- mietintöluonnoksen. Mielestäni on erittäin tärkeää korostaa, että tämä ei ole mietintö koskien sitä, onko hyvä vai ei, onko sopivaa vai ei, käsitellä neuvotteluita ensimmäisen käsittelyn osalta. Tämä nyt on päätös tai huomio, joka on isompi kysymys kuin tämä mietintö. Ja tämä mietintö koskee sitä, että mikäli päätetään käynnistää neuvottelumenettely ensimmäisessä käsittelyssä – mitä ehtoja meidän täytyy ottaa mukaan asetukseen, jotta voidaan taata, että neuvottelutehokkuuden lisäksi myöskin noudatetaan avoimuutta, tiedonantoa eri ryhmille ja että pystytään toimimaan koko prosessin, neuvotteluprosessin aikana. Toistan nyt tämän, koska kun olen käynyt keskusteluita aiheesta, on käyty keskustelua myöskin siitä, pitäisikö neuvotella ensimmäisessä käsittelyssä, pitäisikö neuvotella toisessa käsittelyssä vai sovittelussa. No, tästä nyt ei ole kyse tässä. Tässä on kyse toisesta asiasta. Eli tässä viitataan siihen, miten voidaan taata avoimuus ja vastuullisuus silloin, kun kyse on ensimmäisen käsittelyn neuvotteluista. Kuten tiedätte puheenjohtaja ja tämän valiokunnan jäsenet, syy, miksi käsittelemme tätä työjärjestyksen uudistamista, johtui siihen, että valiokuntien puheenjohtajien kokous aikaisemmin ja myöhemmin sitten puheenjohtajakokous tulivat johtopäätökseen, että aikana, aika ajoin neuvotteluissa muut ryhmät, johon neuvottelija siis ei kuulunut, Nämä ryhmät saivat hyvin vähän tietoa neuvotteluista. Ja poliittiset ryhmät sitten kokonaisuudessaan saivat nämä tiedot vasta siinä vaiheessa, kun äänestettiin täysistunnossa. Eli kyseessä oli läpinäkymätön neuvotteluprosessi ilman, että ryhmät ovat pystyneet reagoimaan asian poliittisesti. Ja kun on pohdittu tätä asiaa valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, parlamentin puhemies toimitti valiokuntamme puheenjohtajalle pyynnön, joka koski sitä, että olisi hyvä sisällyttää työjärjestykseen tiettyjä periaatteita, eli meidän pitäisi tehdä pakollista tästä niin, että työjärjestykseen otetaan mukaan tiettyjä sääntöjä, joita ohjesäännössä on, mutta jotka tällä hetkellä eivät ole pakollisia luonteeltaan. Nyt olen siis laatinut mietinnön ja tähän liittyy kaksi kokonaisuutta, jotka ovat hyvin erilaisia. Yhtäältä se, että työjärjestykseen otetaan mukaan näitä käytäntösäänneperiaatteita. Ja sen keskustelun mukaan, jota täällä käytiin työasiakirjan pohjalta, ilmeisesti tähän ei liity suurempia ongelmia tämän valiokunnan sisällä. Ja sitten toinen asiakokonaisuus, joka on vähän kiistanalaisempi. Eli millainen rooli kuuluu parlamentin täysistunnolle – ja mahdollisesti yksittäisille jäsenille tai jäsenryhmille Euroopan parlamentissa liittyen neuvotteluvaltuutukseen. Eli jos valiokunnan jäsenet ovat nyt käyneet läpi tämän mietintöluonnoksen, sieltä löytyvät seuraavat asiat. Ensinnäkin päätös käynnistää neuvottelut ensimmäisessä käsittelyssä tietyssä valiokunnassa, missä hyvänsä. Tämä päätöksen täytyy pakollisesti sisältää neuvotteluvaltuutuksen. Oli sitten tarkistusten muodossa tai se, että lyödään lukkoon tiettyjä prioriteetteja tai suuntaviivoja. Ja kuten huomaatte, kyse on joustavasta lähestymistavasta. Eli joissain tapauksissa tähän mandaattiin saattaa sisältyä tarkistuksia, ja joskus sitten taas annetaan suuntaviivoja tai prioriteetteja, jotta saataisiin aikaan hyvä neuvottelutulos. Päätöksessä on oltava mukana myöskin neuvottelijatiimi. Ja tässä myöskin määrätään, että periaatteena on, että neuvotteluita johtaa asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja. Tämä on yksi pyyntö, joka on tullut valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen. Ja silloin tämä ehdotus sai paljon tukea. Ja tässä on poliittista järkeä siinä mielessä, että valiokunnan puheenjohtaja edustaa koko valiokuntaa. Jos valiokunnan puheenjohtaja voi delegoida esittelijän tai varapuheenjohtajan johtamaan neuvotteluita, se on mahdollista, mutta periaatteessa poliittinen vastuu neuvotteluista kuuluu valiokunnan puheenjohtajalle ja hän voi sitten delegoida sen valiokunnan toiselle jäsenelle, erityisesti esittelijälle tai jollekin valiokunnan varapuheenjohtajalle. Näin tämä mandaatti ja sen sisältö ja myöskin neuvottelijatiimin kokoonpano täytyy muodollisesti hyväksyä asiasta vastaavan valiokunnan päätöksellä – ennen kuin tehdään päätös siitä, että käynnistetään neuvottelut ensimmäisessä käsittelyssä. Tällainen valiokunnan päätös käännetään sitten eri kielille. Se toimitetaan parlamentin puhemiehelle ja kaikille parlamentin jäsenille. parlamentin puhemies täysistunnon aluksi, sen jälkeen kun hän on saanut tämän tiedonannon, tekee tästä ilmoituksen täysistunnolle. Ja mikäli mitään reaktioita ei synny, silloin nämä neuvotteluvaltuutukset voidaan katsoa hyväksytyiksi ja hyväksytään se, että neuvottelut käynnistetään. No sitten palaan vielä tähän asiaan, koska se on tärkeä asia. Enkä nyt halua sekoittaa siihen osaa, josta ollaan enemmän yksimielisiä. Sitten kun on määritelty neuvotteluvaltuudet ja neuvottelijatiimi ja kun on käynnistetty neuvotteluprosessi, silloin neuvottelijatiimi ottaa yhteyttä valiokuntaan jokaisen trilogin jälkeen ja toimittaa sinne tekstit, joista on neuvoteltu – ja ilmoittaa sitten seuraavassa valiokunnan kokouksessa tilanteesta. Jos on vaikka kiireellisiä asioita tai erityisiä asioita, nämä tiedot toimitetaan puheenjohtajille, varjoesittelijöille ja koordinaattoreille eri poliittisista ryhmistä. Eli pääsääntö on se, että jokaisten kolmikantaneuvotteluiden jälkeen seuraavassa valiokunnan kokouksessa asiasta ilmoitetaan koko valiokunnalle. Poikkeus on se, että kiireellisistä, kiireellisyyssyistä joissain tapauksissa voidaan toimittaa tieto puheenjohtajan, valiokunnan puheenjohtajille, koordinaattoreille ja varjoesittelijöille. Kun neuvoston kanssa on saatu aikaan sopimus, silloin jälleen koordinaattorit saavat asiasta tiedon ja koko valiokunta tarkastelee saatua sopimusta. Ja sitten se esitellään täysistunnolle mietintönä Kyseessä voi olla konsolidoitu teksti, ja mikäli kiireellisistä syistä tämä ei ole mahdollista, niin se esitellään puheenjohtajistolle, esittelijälle, varjoesittelijöille ja koordinaattoreille. No sitten on yksi asia, joka liittyy rinnakkaisvaliokuntiin artiklan 50 mukaisesti tai yhteisissä kokouksissa artiklan 51 mukaisesti, silloin kummankin valiokunnan täytyy olla yhtä mieltä siitä, että neuvottelut käynnistetään. Ja mikäli yhteisymmärrystä ei löydy, silloin valiokuntien puheenjohtajan kokouksen puheenjohtaja päättää asiasta. Sitten vielä täysistunto. Ehkä muistatte, kyse oli siitä, että mikäli ei mitään reaktioita synny tästä tiedosta, jonka parlamentin puhemies antaa täysistunnon aluksi, silloin tämä neuvottelumandaatti ja neuvottelutiimi katsotaan hyväksytyiksi. No tietysti sitten saattaa syntyä reaktio sen suhteen, että täysistunnossa keskustellaan ja ehkä uudistetaan neuvottelumandaattia tai neuvottelutiimiä. Minun mietinnössäni tällä hetkellä mahdollisuus tuoda esiin tämä asia annetaan puheenjohtajakokoukselle. Puheenjohtajakokous voi esittää, että täysistunnossa äänestetään siitä, että ratifioidaan tai muutetaan neuvottelumandaattia. Ja no, kun olen keskustellut tästä asiasta on käynyt ilmi, että on tiettyjä kantoja, joiden mukaan haluttaisiin, ettei pelkästään valiokuntien puheenjohtajan kokous voisi tehdä tätä esitystä täysistunnolle, vaan että sen voisi tehdä myöskin tietty määrä ryhmiä tai tietty määrä jäseniä. Minä en ole mutta minä olen avoin vielä tällä mahdollisuudelle. Ainoa asia, jonka haluaisin tähän lisätä, on se, että kaikissa kokouksissa, joissa minä olen ollut mukana, kaikissa kokouksissa, joissa on keskusteltu tästä asiasta, on oltu yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi helpottaa sitä, että kaikki neuvottelumandaatit, että niistä keskustellaan täysistunnossa, että ne palautetaan uudelleen valiokuntaan, ja sitten on tällaista huopamista ja soutamista. Ja sehän heikentää parlamentin tehokkuutta, ja se vahingoittaa viime kädessä myös parlamentin imagoa instituutiona, joka nyt hetkenä, jolloin pitää tehdä kiireellisiä päätöksiä, se vain pallottelee näitä kysymyksiä valiokuntien ja täysistunnon välillä. En nyt puhu näistä ehdoista tai vaatimuksista, kuinka monta ryhmää tai kuinka monta edustajaa pitäisi olla tämän takana, mutta kuitenkin sanoisin, että tämän ei ole sellainen kysymys, että yhden ryhmän edust- esittämänä tästä tulisi hyvin helppoa eli ottaa esille nämä valiokuntien hyväksymät mandaatit uudelleen tarkasteltaviksi. Eli ollaan hyvin pitkälti yksimielisyyttä siitä, mitä tarkoittaa tämä valiokuntien muodollinen hyväksyminen tämän neuvottelumandaatin ja neuvottelijatiimin osalta liittyen poliittisten neuvotteluiden johtamiseen. Ja valiokunnan puheenjohtaja voi siis delegoida varapuheenjohtajan tai esittelijän neuvotteluiden vetäjäksi ja jokaisen kolmikantaneuvotteluiden jälkeen on sitten tietoja, joita toimitetaan valiokuntaan ja sen jälkeen täytyy muodollisesti hyväksyä nämä tiedot valiokunnassa ennen kuin ne toimitetaan valiokun, ö, täysistuntoon äänestämistä varten. Mutta kuitenkin tällä hetkellä on vielä mahdollisuus lisäjoustavuuteen, kun ajatellaan näitä ehtoja, joiden nojalla voidaan julistaa että täysistunto uudistaa ja mahdollisesti muuttaa neuvottelumandaattia. Ja kuten jo totesin, varmaan tulee tarkistuksia ryhmiltä tähän asiaan liittyen, joissa sitten käsitellään asioita, joilla halutaan taata, ettei meillä jatkuvasti ole mahdollisuutta kyseenalaistaa näiden valiokuntien päätöksiä. Puheenjohtaja oli valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, jossa minä esittelin nämä tärkeimmät linjat tästä mietinnöstä. Ja valtaosa valiokuntien puheenjohtajista ei nyt halua lähteä jatkuvaan taisteluun täysistunnon kanssa. Thank you, Chair. I would like first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä, kun hän pyrkinyt tekemään säännön työjärjestyksen artiklan 70 pohjalta tarkistuksia. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Kyse pelkästään ensimmäisen ja toisen käsittelyn sopimuksista, vaan kaikin tyyppisistä lainsäädäntömenettelyistä ja erityisestikin yhteispäätöksestä on kyse. Toimintien välisiä neuvotteluita koskevat säännöt saavuttavat ovat hyvinkin ristiriitaisia. Esittelijän puheenvuorosta päätellen eri mietintöjen ja eri tarkistusten osalta on eri menettelyt. Meidän täytyy siksi pitää päämme kylmänä, jolla selviä sitten, missä mennään, ja eikä ryhtyä mihinkään, eikä suosta mihinkään neuvoston yksipuolisiin toimiin. Lyhyisiä lyhyisiä huomioita tähän esitettyyn tekstiin. Ensinnäkin tuen ajatusta, että työjärjestystä muutetaan, sääntöjä muutetaan ja että sääntömuutokset tulee oikeasti sitovia toiminta säännöt pelkästään otetaan tässä huomioon. Mikäli syntyy aukkoja, jotka täytyy päättää, täyttää, silloin käytän itse käytännön sääntöjä. Minun mielestäni esittelijä sanoi tämän täysin yksiselitteisesti. Sääntöjen täytyy olla niin selkeät kuin mahdollista silloin, kun avataan neuvotteluita ja mitä sääntöjä noudatetaan. Kyse on sekä mandaatista että neuvottelutiimin koostumuksesta. Mandaattikysymys minua hieman huolestuttaa mandaatin soveltamisala. Se täytyy selkeästi määritellä mandaatin nimittäin. Sanamuoto, jota voidaan tulkita eri tavoin, ei ole riittävän selkeä kaikki mahdollisuudet täytyy eksplisiittisesti määritellä, tai sitten niitä ei pidä mainita laisinkaan, koska muuten on vaarana, että tekstiin syntyy aukkoja sen sijaan, että siitä tulee selkeämpi. Katson myöskin, että on oikein ja kohtuullista, että valiokunnan valtuuskunta johtaa puheenjohtaja tai joku muu puheenjohtaja nimittämä henkilö. Tämä selvennys kuitenkin kuitenkaan ei riitä. Meidän täytyy tarkalleen määritellä, kuka tulee mukaan neuvottelutiimiin. Säännöt itsessään eivät ole riittävän selvät tässä suhteessa. Siksi jälleen kerran kaikki täytyy eksplisiittisesti määritellä. Valiokunnan päätöksellä, kun avataan neuvottelut, tai valiokunnan päätös täytyy toimittaa puhemiehille ja kaikille parlamentin jäsenille. Siksi on selvää, että teksti tai päätös täytyy kääntää. Tarkalleen ei tarvitse määritellä, että kaikki täytyy kääntää. Sen vuoksi minä katson, että tämä osa tarkistusta on turha. Muutama sana sitten muutamasta tarkistuksesta. Ensinnäkin tarkistus kolme. Pelkään pahoin, että en oikein ymmärrä, mitä esittelijä ajaa takaa, kun hän viittaa mahdollisiin toimiin, joihin parlamentti voi ryhtyä sitten, kun valiokunnan päätös on saatu. Kyse on mandaatista ja neuvottelutiimin koostumuksesta. Mandaatti sinänsä oma, oman soveltamisalansa. Ja kun päätös on tehty, se voidaan, ta, se voidaan tarkastaa pelkästään kokonaisuutta, mutta mikäli puheenjohtajakokous tarkastelee asiaa, sitten Parlamentti voi äänestää asiasta. Ei äänestystä voida jakaa tällä tavalla siten, että ensin hyväksytään tai ei hyväksytä valiokunnan päätöstä ja sitten toisaalta on päätös siitä, pitäisikö neuvottelut ylipäänsä aloittaa. Mikäli parlamentti äänestää päätöksestä, valiokunnan tekemästä päätöksestä, sanotaan nyt vaikka, että se hylkää sen, voidaanko sitten enää puhua neuvotteluiden aloittamisesta? Tässä on mielestäni kyse yhdestä ja samasta asiasta. Samanaikaisesti itse halusin hieman selvennystä vielä siihen kysymykseen, onko tässä nyt kyse törmäyskurssista vai ei. Mikä tarkastukseen neljä tulee? Yleisesti ottaen on selvää, että avoimuuden ja tehokkaiden, tehokkuuden välinen tasapaino täytyy saada kuntoon. Neuvottelutiimin täytyy pitää ajan tasalla. Mikäli on hyvin tiukka tilanne, silloin neuvottelutiimi raportoi pelkästään esittelijä, esittelijälle ja puheenjohtajalle. Pelkään, että tässä tulee silloin sääntö eikä poikkeus. Näin ei pidä käydä, koska me muuten me hyväksymme tällaisen ongelman näihin sääntöihin. Voisitko kertoa tarkemmin, mitä tarkoittaa tälle, että säännönmukaisesti raportoi valiokunnalle? Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa säännönmukaisesti? Kuinka usein silloin raportointia suoritetaan? Tarkoituksena on luoda avoimuutta ja selkeyttä. Kuitenkin tarkistus 5 ehdottaa, että ainoastaan koordinaattorille ilmoitettaisiin asioista, mikäli kompromissineuvoston kanssa ollaan pääsemässä. Miksi vain koordinaattoreille? Ainakin varjoesittelijöiden pitäisi olla myöskin ajan tasalla. Varjoesittelijä on kuitenkin se henkilö, joka tarkalleen seuraa aloitteen etenemistä ja hänen täytyy olla tietoinen siitä, missä mennään, ainakin minun mielestäni. Tarkistus 6. Menettely, jolla esitetään lainsäädäntöpäätöslauselma esitys valiokunnalle. Tämä on hyvin monimutkainen, hämmentävä menettely. Tästä pitäisi, tähän pitäisi saada selkeyttä esimerkiksi sen suhteen, kuka hyväksyy kompromissin. Onko kyseessä koko valiokunta vai ei? Mikäli näin on, ettekö katso, että olisi soveliasta että ei olisi näin monimutkaista esitystä se kun on kyse kompromissista, joka sitten esitetään parlamentin hyväksyttäväksi. Minun mielestäni olisi soveliampaa, että ei koko valiokunta, vain osa valiokunnasta olisi jättämässä tätä kompromissia, ja tuon valiokunnan osan pitäisi hyväksyä se alun perinkin. Tämä ratkaisu on tehokkaampi kuin avoin, tehokkaampi kuin avoin, pikemminkin tehokas kuin avoin. Entä sitten eturistiriidat tai valtaoikeusristiriidat. Tarkistus kuusi. Siihen pitäisi löytää ratkaisu tässä suhteessa, koska ei ole järkevää viitata osaan tätä menettelyä yhtäältä ja sitten toisaalta pistää täytäntöön muutoksia omiin sään, omaan sääntöön työjärjestyksen artiklan 70. Säännöt, joiden valossa avataan ja käydään toimintojen välisiä keskusteluita lainsäädäntömenettelyn yhteydessä. Tämä on asia, josta ei valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja voi päättää, vaan pikemminkin puheenjohtajakokous äh, artiklan 188 alakohdan 2 mukaisesti. Olisin lisätä vielä jotakin koko tästä menettelystä. Nyt täytyy muistaa, että työjärjestyksen artiklat 50 ja 51 pätevät joskus jopa 49. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä vaihtoehdot täytyy tehdä selkeiksi eikä pidä yritä selittää, miten tarkalleen artikloita 50-51 pitäisi soveltaa, vaan pikemminkin pitäisi sanoa, että neitä sovelletaan soveltuvin osin. Mutatis mutandis. Kiitoksia paljon. Tässä lyhyt kommenttini. Grazie, onorevole Ilkef. E adesso do la parola al collega Duff. Kiitoksia sitten Daf. Very good. Um, I'd also like to... Minäkin haluaisin kiittää herra Gerroa tästä hyvin kovasta työstä, jota hän on tehnyt. Tuen hyvin vahvasti hänen aikomustaan ottaa kokous mukaan seuraamaan vastuullisemmin lainsäädäntötyötä parlamentissa. Ja täysistunnon roolin rajoittaminen niin, ettei se sekaannu valiokunnan työhön on myöskin positiivista. Minulla on kysymys liittyen tarkistuksiin. Te lisäsitte lisäyksen, että tätä artiklaa ei sovelleta epävirallisiin yhteyksiin neuvoston kanssa. Tämä on selkeästi tietenkin totta, mutta meidän ei pitäisi sitä ehkä mainita. tiettyä hillitsemistä voidaan käyttää, mitä tulee sääntöihin epävirallisen yhteyden suhteen neuvoston kanssa, olisi ehkä pragmaattisempaa. Jos tällainen huomautus otetaan mukaan, huomautus, jonka te olette lisännyt, te heti herätätte tässä kysymyksiä siitä, minkälaisia nämä epäviralliset tunnusteluyhteydet ovat. Minun vaistoni tässä sanoo, että hiljaisuus olisi kaikkein paras vaihtoehto tässä tapauksessa. Bene, grazie, onorevoli Daff. Kiitoksia. Täällä on vielä Jena Haumena, Sevikö ja Hefner. Mutta kymmeneltä meidän täytyy sitten aloittaa äänestykset, eli meillä on vielä kymmenisen minuuttia aikaa. No kyllä mitään ehtiä, mutta puhukaa lyhyesti. Eli kamakau. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Usko, että kysymys, joka tässä tulee mieleen, on seuraava. Miksi me haluamme ylipäänsä muuttaa työjärjestyksen artiklaa 70, mikäli emme tiedä, mikä koko muutoksen tarkoitusperä on? Moni saattaa ruveta muuttamaan jotakin muutakin artikloita tätä rataa. Euroopan parlamentissa parlamentin jäsenet ovat usein sellaisessa tilanteessa, että he eivät oikeastaan ymmärrä, mitä parlamentissa tapahtuu, varsinkin pienemmissä valtuuskunnissa – on hämmennystä. Monikaan ei valiokunnassa pysty edes seuraavaan tarkalleen, mitä valiokunnassa tapahtuu. Uusia työryhmiä koostetaan ja sitten koordinaattorit tekevät päätöksiä on suljettujen ovien takana. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamenttiin niin kaikki jäsenet eivät pysty kunnolla osallistumaan. Sen vuoksi minä uskon, että parlamentista on tullut tällainen jonkinlainen teatteri, jossa tapahtuu hyvin paljon kulissien takana ja käytävillä – Tämä tapahtuu paljon sellaista, mitä ei pitäisi eurooppalaisissa parlamenteissa tapahtua. Tietystikin mepit voivat verrata myöskin kansiin viranomaisiin, ja mikäli me haluamme, että muut toimielimet ottavat meidät vakavasti, me täytyy varmistaa, että täysistunnollakin on merkittävä roolinsa. Mikäli näin ei ole, meillä ei ole minkäänlaista poliittista painoarvoa, emme ole millään tavalla uskottavia. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että valiokunnilla on oma tärkeä roolinsa. Täytyy varmistaa, että kaikki valiokuntien jäsenet saavat kaikki asiakirjat kaikilla mahdollisilla kielillä. Täytyy varmistaa, että tekstit, joista päätetään, on käännetty kaikille kielille. Mukaan luettuna mandaatti, joka annetaan neuvottelutiimille. Käännökset tarvitaan. Jossakin vaiheessa valiokunnan tai valiokuntien täytyy päättää lykätä myöskin lainsäädäntöehdotuksia tai lähetetään ne takaisin komissiolle, mikäli muutoksia on tapahtunut esimerkiksi verrattuna edes vuoteen. En usko, että me voimme lykätä työn tekemistä teknisesti tai keinotekoisesti. Meidän täytyy olla riittävän rohkeita joskus lähettää takaisin ehdotuksia, joita ei ole kunnolla valmisteltu ja ehdotuksia, jotka suorastaan ovat Euroopan parlamenttia loukkaavia ehdotuksia. Tästä täytyy voida lähettää takaisin. Näin ei ole vielä tehty. Uskoakseni herra Guerrero on tehnyt aivan erinomaista työtä, mutta hän ei ole kattanut riittävästi tätä täysistuntokysymystä. Minun mielestäni valiokuntien puheenjohtajan kokouksella ei pidä olla oikeutta päättää kaikesta, koska muutoin Euroopan parlamentti muuten vesittää vesittyy ja koko käsitys vesittyy. Täysistunnon täytyy loppujen lopuksi päättää, lykätäänkö jokin asia seuraavan täysistuntoon esimerkiksi, mikä täytyy tehdä vielä tarkistuksia esimerkiksi. Mikäli vain jokin pieni meppien ryhmä tai jotkut poliittiset ryhmät pystyvät toimimaan, tämä ei ole asianmukaista toimintaa. Meidän täytyy kaikkien voidaan olla mukana keskustelemassa. Saattaa olla, että meillä on pieni joukko meppejä tai pieni joukko ryhmiä, jotka pyrkivät pistämään kapuleita rattaisiin. Näinkin voi olla. Minä uskon, että mikäli näin on, tämä on haitaksi Euroopan parlamentin imagolle. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Mikäli valiokunnalle on riittävästi aikaa, silloin puheenjohtaja ja koordinaattorit päättävät ja silloin asiasta kerrotaan täysistunnolle. Anteeksi, mutta anteeksi nyt vain, tämä on kuitenkin täysin meidän periaatteidemme vastaista, koska eihän missään parlamentissa maailmassa voida noin vain lähettää asioita täysistuntoon. Minun mielestäni tuo ehdotus on suorastaan järkyttävä, eikä tämä ole mikään avoin tapa toimia, koska valiokuntien jäsenet eivät tietäisi asioista. Muutama hassu meppi voisi lähettää jonkin asian täysistuntoon. Ei tämä ole avointa toimintaa. Kaikkien täytyy tietää, missä mennään, ja komissio ja neuvosto sitten viime kädessä tekevät päätöksen, koska ei tällaista parlamenttia kukaan voi vakavasti ottaa. Mikäli meillä on Euroopan parlamentti, joka uskoo, että nopeus on tärkeämpi kuin sisältö, niin silloin kukaan ei ota mitä vakavasti. Kiitoksia. Sitten sitten viikon. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä nyt on kyse muutoksesta. Maastrahtin sopimus ensinnäkin. Siihen vartin kolme käsittelyä. Meillä oli kaksi neuvottelua ja sitten sovittelu. Ja nyt sitten huomaamme, että on yhä enemmän tällaisia lainsäädäntöhankkeita, jotka tulevat parlamenttiin ja joita ratkaistaan ensimmäisessä käsittelyssä. Ensinnäkin meidän täytyy toimia nopeasti tehokkuuden nimissä ja toisaalta myöskin rakenteellisesti on hyvin vaikea täyttää ehtoja, joita sopimuksessa on, kun kyse on siitä, että määräenemmistö hyväksyy tarkistuksia toisessa käsittelyssä täällä parlamentissa. Eli kun ajatellaan tehokkuutta ja politiikkaa, meidän täytyy nojautua näihin ensimmäisen käsittelyn sopimuksiin. Periaatteessa meidän täytyy käsitellä nyt tätä kysymystä. Ja Guerrero teki ehdotuksen, josta haluaisin häntä kiittää ja siitä, että hän on valmis löytämään Kompromissi muiden poliittisten ryhmien kanssa. Eli meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla voimme toimia niin, etteivät asiat monimutkaistu liikaa ja että voimme olla tehokkaampia päätöksenteossa. No, niin puheenjohtaja, tiedän, että aika alkaa olla vähän, mutta olen lähes kaikesta samaa mieltä. Siis nämä käytännössäännöt työjärjestykseen ja niin edelleen. Mielestäni se on hyvä idea. No sitten asia, joka on hiukan kiistanalaisempi, liittyy tähän neuvotteluvaltuutukseen. Tähän liittyy monia asioita. Ensinnäkin, kun saadaan aikaan sopimus tekstistä valiokunnassa, asiasta vastaavassa valiokunnassa, niin silloin valtuutus on tämä valiokunnan teksti. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ei tarvitse tehdä mitään sopimusta valiokunnan ja täysistunnon välillä. Mutta todellisuudessa nyt keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, kun asiasta vastaava valiokunta ei ole vielä ottanut kantaa ja neuvottelut ovat jo alkaneet neuvoston kanssa. No esimerkiksi näin kävi tämän kansalaisaloitteen osalta. Tässä valiokunnassa äänestettiin yleisestä neuvotteluvaltuutuksesta. No eihän tässä muutenkaan voida edetä. Meidän täytyy luottaa esittelijöihin ja sanoi, että nämä tärkeimmät suuntaviivat ovat nämä ja menemme tähän suuntaan. Koska aina viime kädessä tämä valiokunta ja sitten täysistunto voivat poliittisesti torjua sen, mistä on neuvoteltu. Me nyt vähän liioittelemme tämän neuvotteluvaltuutuksen merkitystä. Ja täysistunnolla on tämä poliittinen vipu käytössään. Tämä on nyt todellisuutta. Eli nyt täytyy katsoa, millä tavalla voisimme muodollistaa tämän mandaatin, kun ajatellaan suurempaa avoimuutta ihmisten osallistumista. Mehän tiedämme, että meidän täytyy tietää, mistä näissä neuvotteluissa itse asiassa neuvotellaan. Kun ajatellaan nyt tätä valiokunnan puheenjohtajan toimintaa, koordinaattoreita, varjoesittelijöitä, tämä järjestelmä on toiminut aika hyvin. Olen aina tuntenut olevani hyvin integroitu tähän. Ja mielestäni nämä selitykset, joita valiokunnalle on toimitettu, ovat olleet enemmän kuin riittäviä. No, viime kädessä kyse on siitä, että meidän täytyisi saada mukaan ihmisiä neuvotteluihin. Siis minä nyt en voi puhua täällä, jos siellä... Hei, Gargani, Gargani, haloo. No niin, no, niistä artikla 70 on sellainen, joka todellakin kiinnittää kaikkien huomion. Siis en minä voi puhua, jos sinä puhut siinä puhelimen samaan aikaan. Niin. No niin, nyt unohdin jo missä olin. No, ei mitään. Niin siis missä nyt olinkaan? Niin, siis meidän täytyy miettiä, millä tavalla saamme parlamentin jäsenet mukaan tähän kysymykseen. Siis silloin, kun valiokunnassa ei ole vielä äänestetty, vaan sitä ennen. Puheenjohtaja, jos valiokunnassa on sen kannalle, että me vedän täysistuntoon, niin meidän täytyy miettiä tarkkaan, ketkä ovat ne, jotka voivat pyyntää, että tätä tarkastelen uudelleen, ja miten tämä uudelleen tarkastelu sitten toteutuu. Meidän täytyy miettiä tätä vakavasti. Tähän saattaa liittyä jonkinlainen koko parlamentin järjestelmä. Meillähän on nyt täällä valiokunta, tällä voidaan hyväksyä neuvottelumandaatti, ja sen jälkeen, ennen kuin on tehty päätöksiä tekstin esitellyistä tarkistuksista. Sitten menemme täysistuntoon, niin sitten täytyy miettiä, kuka voi pyytää, että uudelleen tarkastellaan. Montako poliittista ryhmää vaaditaan, montako edustajaa? Ensimmäinen kysymys. Tämä nyt olisi aika varovainen lähestymistapa. Eli tästä ei saa tulla tällaista jatkuvaa pallottelupeliä valiokuntien ja täysistunnon välillä. Ja sitten jos vaikka kaksi poliittista ryhmää, 4 kolmekymmentä jäsentä voi pyytää, että tämä uudelleen tarkastelu toteutuu, niin mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa uudelleen tarkastelu? Se tarkoittaa keskustelua täysistunnossa, se tarkoittaa sitä, että se palautetaan valiokuntaan. Siis mitä tämä tarkoittaa kaikki? Siis käytännössä. Jos meillä on neuvottelumandaatti, jonka tämä valiokunta on vaikka hyväksynyt, ja sitten on neuvottelijat, ja sanottu, että tämä ovat tavoitteet, ja mitä se merkitsee? Miten me voimme ottaa mukaan erilaisia lähestymistapoja tai lisäkohtia, jos me sitten palautetaan valiokuntaan, jotta siellä tarkastellaan uudelleen asiaa ja tätä mandaattia, ja sitten miettii, miten toimitaan täysistunnossa, jossa täysistunnossa otetaan mukaan uusia asioita. Eli näitä asioita pitää miettiä. Yhtäältä on siis avoimuus, mukanaolo, jäsenten mukanaolo, mutta myöskin tehokkuus. Sitä ei saa unohtaa koska jokaisen menettelyn lopuksi, ensimmäisen käsittelyn lopuksi, voidaan saada aikaan nopeasti sopimus, mutta meillä täytyy olla samanaikaisesti toinen menettely, jonka, kanssa, jonka kautta voidaan sitten miettiä asioita uudelleen ja tarkastella. No ehkä tähän tavoitteeseen ei päästä. Mutta minä olen esittelijä ja minä olen valmis kuuntelemaan, tai EPP on valmis kuuntelemaan kaikkia tämän suuntaisia ehdotuksia – ja tärkeähän on se, että voimme nähdä, millä tavalla tämä avoimuus ja tehokkuus toteutuu. Sehän on se tulos, johon me kaikki tähtäämme. Kiitos. Kiitoksia lopuksi vielä Hefner. Ja, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aikaa on vähän koska me pitäisi jo äänestää. Ja tämä on monimutkainen aihe. Siksi yritän nyt puhua aivan lyhyesti, enkä käy lävitse kaikkia ongelmia, jotka nyt näin vain puhun aika suurpiirteisesti. Minusta vaikuttaa siltä, että tätä mietintää täytyy vielä paljonkin käsitellä täällä valiokunnassa. Joka tapauksessa meidän täytyy pyrkiä siihen, että tärkeistä kysymyksistä ei äänestetä ristiriitaisiin mielin, vaan pikemminkin pyritään konsensukseen. Haluaisin lämpimästi kiittää edustaja Guerreroa hänen tekemästään työstä. Tämä on erittäin monimutkainen aihe. Ja sen vuoksi tässä on, täytyy tehdä vielä paljon työtä. Yksi kysymys tässä vaiheessa kuitenkin lyhyesti. Täällä viitataan menettelyyn. Tällaiseen muodolliseen päätökseen, joka liittyy neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Neuvottelun valtuutuksesta on kyse. Nyt ei kyse ole pelkästään neuvottelusta, vaan henkilöstä, jotka neuvottelevat äh, parlamentin nimissä. Ja nyt täytyy pohtia, miten tämä neuvotteluvaltuutus ja tätä seuraavat toimet ja menettelyt, miten näistä tehtävät päätökset muotoillaan sellaisella tavalla, että parlamentti kokonaisuudessaan on edustettuna. Meidän kannaltamme katsottuna kyse on valtuutuksesta ja koko parlamentin painoarvo täytyy olla tässä takana ja meidän täytyy luoda neuvottelumahdollisuudet parlamentille ja tehdä muutosesitykset, jotka tähän, pyrkimä, tähän pyrkivät. Ja täytyy pohtia myöskin lainsäädäntöpäätös, lainsäädäntöpäätösasema esityksiä ja niihin tehtäviä tarkistuksia ja loppuäänestyksiä näiden osalta. Toinen kysymys. Joissakin kohdin olen hieman huolissani sanamuotojen vuoksi, koska ne eivät ole riittävän selkeitä tai täsmällisiä. Esimerkiksi se, miten on muotoiltu toimintasäännöt, jotka soveltavat sikäli kun ne ovat soveliaita. Tämä minun mielestäni ei auta meitä yhtään ratkaisemaan ongelmia tämä soveltuvin osin kohta. Entä sitten tulosten arviointi? Valiokunta ja täysistunto arvioivat ja tekevät lopullisen päätöksen niin, että tätä päätöksentekoa ei voida viedä pienelle ryhmälle esimerkiksi koordinaattoreiden tai koordinaattoreiden ja varjoesittelyiden tai pelkästään varjoesittelyiden päätettäväksi. Tämä on sellainen kysymys, jota kysymys, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista valiokunnan täysistunnon täytyy loppukädessä päättää, ei pienemmän piirin. Ja sitten puheenjohtajakokouksen rooli. sitäkin täytyy pohtia, mutta nyt ei ole aikaa enempää syventyä tähän keskusteluun. Sen vuoksi minun mielestäni keskustelu täytyy lykätä vielä tuonemmaksi, mutta tavoitteena pitäisi olla selkeä, avoin, yksiselitteinen ja käytännönläheinen menettely, jota kaikki voivat olla tukemassa niin, että parlamentti kokonaisuudessaan on vahvasti edustettuna neuvotteluissa. Grazie, onorevole Kiitoksia Gereri, jos haluatte käyttää vielä puheenvuoron, jos haluatte ottaa kantaan siihen, onko nyt aika miettiä näiden tarkastusten käsittelyä tai yleistä keskustelua. Niistähän pitää ehkä sitten, niitä pitää lykätä ehkä myöhemmin. Mutta teillä on vielä yksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Heiltä olen saanut erilaisia kantoja, joista käy esille tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat vielä ongelmallisia tämän mietinnön osalta. No muistuttaisin nyt siitä, mistä Mendes Vigo muistutti. Eli vihdoinkin, tai viime kädessä parlamenttihan näin tekee lopullisen päätöksen. Kun kysytään siitä, pitääkö päätös tehdä, pitäisikö täysistunnon olla mukana kes- tässä keskustelussa? No, tämä on keinotekoista keskustelua. Kun neuvottelussa on saatu aikaan sopimus, sitten siitä äänestetään parlamentin täysistunnossa. Ja näin ollen kyse on siitä, että meidän täytyy järjestää työntekomme niin, että tämä täysistunnon äänestys ei toteudu mitenkään tyhjiössä ilman tietoja parlamentin tietojen kesku- jäsenten keskuudessa, vaan se on päätösprosessille, jonka aikana näitä tietoja on toimitettu kaikille. Daniela. Daniela. Voy a, voy a referirme a algunas de las cuestiones. Eli nyt muutama konkreettinen kysymys, jotka ovat tulleet esille. Mutta sitten ihan yleinenkin huomio. Ei ole mitään parlamenttia maailmassa, jossa kaikki kysymykset pitäisi hyväksyä täysistunnossa ennen kuin aloitetaan niistä neuvottelu. No tässä tapauksessa nyt neuvoston kanssa, muissa tapauksissa Siis kyse ei ole parlamentista, vaan jostain muusta. Parlamenteilla on valiokuntia. Muutenhan valiokuntia ei tarvittaisi eikä tarvittaisi mitään valiokuntien puheenjohtajia. Ei tarvittaisi edes poliittisten ryhmien puheenjohtajia, vaan kaikki otettaisiin esityslistalle täysistuntoon, seuraavaan istuntoon, ja kuka tahansa jäsen voisi esittää mitä tahansa tarkistuksia, ja kaikki voisivat sitten olla mukana keskustelussa, mutta se ei ole mikään parlamentti, se on jotain muuta. Kyse on nyt siitä, että meidän täytyy järjestää työmme niin, että se ei mitenkään estä tai haittaa sitä, että nimenomaan viime kädessä parlamentti hyväksyy nämä kaikki kysymykset. No sitten nämä konkreettiset kysymykset, joita tuli Ilchefiltä. Niin toden totta, näistä käytännössäännöistä pidetään edelleen kiinni. Ne eivät häviä mihinkään koska tämä ohjesääntöhän siirretään tähän työjärjestykseen. Ja sitten kuka on mukana neuvottelutiimissä? Se on päätös, joka tehdään valiokunnassa. Siinä täytyy sitten nimetä ihan nimeltä nämä henkilöt. Eli tämä on hyvin selkeä päätös. Se, että pitää selkeästi todeta, nämä asiat, selittyy näihin aikarajoihin pikemminkin oikeuksiin. No, tietysti näistä asioista kaikilla jäsenillä on oltava tietoa omalla kielellään. Ja näin pitää ollakin, jotta esityslistalla täysistunnossa ei olisi asioita, joita aikaisemmin ei ole käännetty kaikille virallisille kielille, ja että kaikki parlamentin jäsenet ovat pystyneet tutustumaan niihin omalla kielellään. Sitten on jotain pientä hämmennystä, ehkä en selittänyt kaikki ihan hyvin, koskien siihen, mikä on asiasta vastaavan valiokunnan rooli ja mikä on sitten neuvottelijatiimin ja koordinaattorien ja varjoesittelijöiden rooli. Neuvottelijatiimi, kuten Hefner totesi, neuvottelijatiimi edustaa toimielintä, siis tässä tapauksessa asiasta vastaavaa valiokuntaa käsiteltävänä olevassa asiassa. Ja tästä syystä tämän neuvotteluprosessin johto annetaan valiokunnan puheenjohtajalle, koska hän, hän edustaa toimielintä, siis tässä tapauksessa nyt valiokuntaa. Ja kaikki tiedonvälitys valiokunnalle koskee koko valiokuntaa, joka sitten puolestaan kokonaisuudessaan hyväksyy sopimuksen, johon neuvottelijatiimi on päässyt. Eli nyrkkisääntö on aina, että koko valiokunta saa nämä kaikki tiedot ja koko valiokunta hyväksyy tai hylkää aikansaadun sopimuksen. Ja myös on mahdollista, että kaikissa valiokunnan kokouksissa olisi kohta esityslistalla alkupuolella, esimerkiksi niin kuin puheenjohtajan ilmoitukset, jossa sitten valiokunnalle ilmoitetaan, missä vaiheessa mennään neuvotteluissa asioissa, jotka liittyvät kyseisen valiokunnan työhön. Ainoastaan poikkeustapauksissa syistä, jotka voidaan määritellä vielä tarkemmin, jos on vaikka virhe tai jokin kiireellinen asianhaara. Silloin valiokunnan puheenjohtaja ja koordinaattorit ja neuvottelijatiimi ja niin edelleen. Ainoastaan siis poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan hyväksyä neuvotteluvaltuutus, joka siis joka tapauksessa hyväksytään tai hylätään sitten täysistunnossa. Eli missään tapauksessa ei loukata täysistunnon lopullista päätösvaltaa. Olen samaa mieltä siitä, että koordinaattorien kanssa pitää toimittaa tietoja varjoesittelijöille. Tämä nyt varmaan ei ole mikään ongelma. Ja kuten Daf totesi, meidän pitää miettiä vielä, että nämä epämuodolliset kontaktit jäävät tämän ulkopuolelle, vaikka ne ehkä ovatkin tarpeellisia – Eli tätä asiaa voidaan vielä käsitellä. Tämä nyt on ehkä asia, joka on voimassa ohjesäännöissä, eikä sitä tarvitse ehkä siirtää sillä sellaisenaan työjärjestyksen Sitten Janaku, jonka olen tavannut kokouksissa, hän puhui täysitunnon roolista ja totesin, että olen täysin avoin erilaisille ehdotuksille – ja myöskin puheenjohtajakokous voisi toimia tässä edustaa ryhmiä tai tiettyä jäsenten määrää, ja sekin voisi ottaa tämän kysymyksen esille täysistunnossa. Sitten Mendeste Viikko puhui siitä, että täytyy olla valppaina, ettei täysistunnossa ruveta keskustelemaan joka ikisestä kohdasta liittyen neuvottelumandaattiin. Ja kun ajatellaan sitten puheenjohtajan ja Hefnerin kysymystä. Niin olen täysin samaa mieltä, että yksimielisyys on paljon tärkeämpää kuin nopeus näiden asian ratkaisemisessa. Ja jos halutaan saada aikaan yksimielisyys, jos silloin on vaadittu, että seuraavassa valiokuntakokouksessa sen sijaan, että keskustellaan tarkistuksista, joita on tullut ryhmiltä, palataan tähän asiaan ja avaamme kauden tarkistuksen jättämiselle, niin ei minulla ole mitään ongelmia hyväksyä tällaista ehdotusta. Eli se sopii minulle. Dürfte ich äh, anregen, dass wir vielleicht bei... Saanen todeta, että muiden tärkeiden asioiden yhteydessä, niin kuin nytkin, silloin kun on kyse muodollisesta keskustelusta, keskustellaan aina myös varjoesittelijän kanssa – aina valiokunnassa alusta pitäen, kun käsitellään asioita, pitäisi varjoesittelyn olla ajan tasalla. En nyt kuullut mitään, koska tulkkaus ei toiminut. En tiedä, mikä täällä nyt on ongelmana. No niin, no nyt, nyt kuulen. Niin, olkaa hyvä. Of next. Kun valmistellaan seuraavaa kokousta, voitaisiinko järjestää esittelyn ja varjoesittelyiden yhteyden kokous, jota valmistella kokousta, koska muuten aloitetaan aina uusi keskustelu valiokunnassa. Eh, vediamo se il relatore... No, katsotaan, onko esittelijä tämän kannalla. Eli ehkä meidän pitäisi jatkaa keskustelua eikä määritellä mitään määräaikatarkistusta jättämiselle. Henkilökohtaisesti olemme nyt aika valmiita tässä asiassa, mutta täytyy sitten katsoa, millaisia konkreettisia ehdotuksia tulee. Nyt keskustelemme vain siitä, miten voidaan mahdollisesti tarkistaa tämä neuvottelumandaatti täysistunnossa. Mutta tämä nyt ei ole erityisen kiireellinen asia, eli emme määritele vielä määräaikaa tarkistuksen jättämiselle. Esittelijä ottaa vielä yhteyttä varjoesittelijöihin ja keskustelemme tästä sitten vielä seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia ja sitten siirrymme äänestyksiin. Allora, in primo luogo bisogna votare il... No niin. Eli me äänestämme työjärjestyksen 48 artiklan toisen kohdan muuttamisesta. Esittelijä on Ilchev. Ehkä hän haluaa esitellä vielä näitä äänestyssuosituksiaan. Niin, Ilkev, haluatko käyttää puheenvuoron? Ei, selvä. Eli sitten voimme äänestää. Eli, niin, siis haluatko joku käyttää puheenvuoron? Ei. Siis äänestämmekö nyt? No niin. Eli Tarkistus 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hylätty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Tarkistus kolme on identtinen, eli nyt äänestämme tarkistuksesta neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 Guerrerolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 6. Äänet. Niin, eli tarkistus kuusi ääntä puolesta vastaan tyhjää. Kaksi vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten äänestämme Euroopan parlamentin päätösesityksestä näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Eli näin ollen Tämä mietit on hyväksytty, eli onnittelut Ilchefille. Sitten seuraava äänestys. Euroopan unionin kansalaisuus. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Valmistelijan Gurmai. Hän nyt ei ole paikalla. Hän on omessa huippukokouksessa, mutta varmaan joku muu voi puhua hänen puolestaan esimerkiksi Guerrero. Jos haluatte käyttää nyt puheenvuoron, niin voitte niin tehdä. palabra? Eh, no, no tengo interés en pedir la palabra. En minä mitään puheenvuoroa tarvitse. Va bene. No selvä. Niin siis sanoi vain, että Gurma nyt ei ole paikalla. Eli koska hän nyt ei ole paikalla, niin ehkä Guerrero voisi sitten taata sen, että sosiaalisti tietävät, miten äänestää. Eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin voitte, mutta jos ette halua, niin ei sitten. No niin, mikrofonikin saatiin päälle. Eli nyt äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme hän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 10, siihen liittyy suullinen tarkistus. Ai, yksi sivu jäi välistä. Ei ollakaan vielä kympissä. Eli tarkistus 5 Äänet puolesta. Vast, tyhjää. Vastaan. Niin anteeksi, siis vastaan ensin. Eli ensin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänet puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No nyt sitten tarkistus 10 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Ja te varmaan olette sen jo nähneetkin. No niin, nyt sitten äänestämme tästä. Eli äänet puolesta Euh, euh, Me haluaisimme tämän suullisen äh, tarkistuksen saada siis valiokunnan äänestykseen, onko näin? No niin, olette ihan oikeassa. Te laajalla tavalla tulkitsitte tätä evolutiivisella tavalla. Niin, siis, siis todellakin minun täytyy kysyä ensin, eli onko joku, joka vastustaa tätä suullista tarkistusta? Vastustaako joku tätä? Eli muutenhan tästä ei olisi mitään järkeä. Eli emme voi hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Eli emme äänestä suullisesta tarkistuksesta, mutta äänestämme kuitenkin tarkistuksesta 10. Äänet puolesta. Hyväksytty. Vastaan. Siis onko vastaan ja tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Kymmenen kymmenen eli hylätty. Sitten tarkistus 12. Äänet puolesta. vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 14. Äänet puolesta. Siis hyväksytty, niin. Sitten tarkistus 15 Daffilta puolesta vastaan. Hylätty. Sitten tarkistus 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 17. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 Aine puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus esittelijältä kohtaan 10. Äänet puolesta Tämä on siis tämä kompromissitarkistus. Vastaan. Hylätty. Eli sitten äänestämme tarkistus tarkistuksista, jotka esittelijä halusi ottaa mukaan kompromissiin. Eli tarkistus 21, äänet puolesta. No niin, Siis siinä olivat äänet puolesta, nyt sitten äänet vastaan, siis tarkistus 21. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24. Siis 21 hyväksyttiin, joten 24 raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 26. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hylätty. 27. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 28. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30. Äänet puolesta. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34, äänet puolesta. Niin, ah, ol, olkaa hyvä. Kyllä pahoitan, että keskeytän äänestyksen, mutta haluaisin vain kysyä yhtä tarkennusta. Kielellistä tarkennusta ehkäpä tässä on käännöksen kanssa ongelma, mutta ranskalaisessa versiossa tarkistuksessa käytetään sanaa kansallisuus, kun se on englannissa citizenship – Eli kansalaisuus. Hmm. Si- Siis tarkistus 34. Janna Kouno, tarkistus. Siis alkuperäinen se on kreikan kielellä, eli Janna Kau, voisitko kertoa, miten nykykreikassa tämä on käännetty? Kreikan kielinen versio vastaa käsitettä nationality. Allora, intendiamo... Mutta citizenship on ihan hyvä. Se l'interpretazione autentica. Niin siis kansalaisuudesta on kyse. No niin, eli 34 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin korjattuna, eli äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta kolme vastaan. Eli onnittelut esittelijälle. Sitten vielä viimeinen äänestys. Tämä on Regnerin lausunto. Ja Guerrero haluaa käyttää puheenvuoron. presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilisessä kokouksessa, koordinaattorien kokouksessa, keskusteltiin siitä, että olisi hyvä, jos voisimme luottaa neuvostoon ja oikeudelliseen yksikköön, kun ajatellaan näitä kysymyksiä, joita on esitetty esittelijän Hefnerin ja meidän viikon puolesta. Ja samanaikaisesti meidän täytyy äänestää tästä ennen kuin oikeudellisten asioiden valiokunta, joka on asiasta vastaava valiokunta, tekee tästä päätöksen. Ikävä kyllä esittelijä nyt ei ole paikalla. Ja hänellä olisi oikeus, että nyt äänestettäisiin, koska tämähän on esityslistalla. Mutta jos enemmistö valiokunnan jäsenistä katsoo, että olisi hyvä, että yrittäisimme löytää Strasbourgissa hiukan aikaa, jotta voisimme äänestää nimenomaan tästä kysymyksestä, niin minun ryhmäni on valmis hyväksymään tällaisen ehdotuksen. Eli joko voimme äänestää tänään ja lykätä tämä lausunto ja myöskin tämä mietintö, sitten kun se saapuu tänne valiokuntaan. Eli Strasbourgissa voisimme sitten äänestää, kun olemme tutustuneet mietintöön. Eli kumpikin näistä kahdesta kannasta. Käy meille. Daff, olkaa hyvä. Uh, President, I... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että meidän kannattaisi lykätä tätä äänestystä etenkin, kun esittelijä itsekään ei ole paikalla. oikeusalan ammattilaisten asemaan liittyy suoria huolia ja myöskin tiedeyhteisön rooliin tässä ehdotuksessa. Ja suoraan sanottuna emme ole syvällisemmin keskustelleet tästä vielä valiokunnassa. Tämä on tärkeä ennakkotapaus, koska olemme nyt tekemässä tuomioistuimesta jonkinlaista vetoomustuomioistuinta. Patenttiviraston patenttisopimukset, jotka eivät ole osa yhteisön lainsäädäntöä. Näiden osalta yhteisön tuomioistuimesta tulisi vetomustuomioistuin, ja koska tämä on niin tärkeä asia ja ennakkotapauksen omainen sellainen, katson, että mikäli haluamme tehdä tämän työn kunnolla, meidän täytyy tästä vielä keskustella esittelijän läsnä ollessa. Ja myöskin oikeuden yksikkö on tällä kannalla. Meidän pitäisi pikemminkin ehkä pyytää, että jurivaliokunta, oikeudellisten valiokunta, lykkäisi valiokunnan tekemää päätöstä, joka piti tehdä 20. joulukuuta tammikuulle, niin että meillä olisi enemmän aikaa keskustella tästä. Mendes de Vigo. Kiitos te Mendes de Kiitoksia. Olen samaa mieltä sosiaalisten liberaalien kanssa, koska muuten ei ole järkeä äänestää tätä, järjestää tätä äänestystä. No, se mistä EVPssä on puhuttu, eli joka tapauksessa tämä lausunto otetaan äänestettäväksi ennen kuin tästä äänestetään jurissa. Eli Duffin ehdotus oli ihan järkevä. Jos te nyt puheenjohtaja puhutte Leenen kanssa, ja sitten se valiokunta äänestää tätä, eikä tapahdu mitään asiassa valio- tammikuussa, niin voimme äänestää 20. päivä muuten. Voisimme järjestää ylimääräisen kokouksen ja äänestämme tästä Strasbourgin täysistuntoviikolla. Tämä lausunto on tärkeä ja näissä olosuhteissa minä noudattaisin Gereroin Daffin tekemää ehdotusta. Hefner. Hefner. Ja, im Ergebnis. Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä tähän ehdotukseen. Tällä hetkellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Voin ehkä ilmaista, kuinka hämmästynyt olen tilanteesta. Tämä lähetettiin meille ja sitten heti tehtiin selväksi, että tämä on erittäin visainen asia juridiselta kannalta ja oikeudelliselta yksiköltä pyrittiin lausunto. Olemme keskustelleet esittelijän kanssa lukuisia kertoja siitä, että nyt ei ole kyse mistään pikkuasiasta, vaan erittäin keskeisistä kysymyksestä. Ja mikäli näin ratkaisevassa kysymyksessä emme pysty toimimaan selkeästi, miten me voimme valiokuntana ottaa kantaa mihinkään muuhunkaan asiaan? Miten me itsemme naurunlaiseksi, mikäli me ole tätä kunnolla? Minäkin olen hämmästynyt siitä, että kun oli selkeitä avoimia kysymyksiä ja epäilyksiä ennen aikaisemmin tämän asian tiimoilta. Ja sitten esittelijä antaa äänestyttää tästä mietinnöstä niin, että ei itsekään ole paikalla. Minun mielestäni näissä olosuhteissa meidän täytyy todellakin odottaa oikeudellisen yksikön lausuntoa. Ja olisi hienoa, mikäli 20. päivää olisi mukana valiokuntakokouksessa, niin voisimme edes keskustella asiasta. Sitten ehkä voimme olla siinä tilanteessa, että asiasta voidaan myöskin äänestää. Guerrero haluaa vielä puheenvuoron. Vamos a No niin. Mielestäni on nyt aika selvää tämä asia, mutta toistan vielä. Tässä ajassa, joka meillä on, me olemme riippuvaisia oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöksestä. Ja sisällön suhteen me olemme valmiita hyväksymään ottamaan vastaan oikeudellisen yksikön lausunnon mutta aika on kaikkein tärkein elementti. Eli ei saa käydä niin, että äänestämme, tästä äänestetään juuri valiokunnassa ilman, että me olemme toimittaneet lausuntoa, koska silloin se merkitsisi, että me luovumme lausunnostamme. Ja kuten Mendes de Viiko totesi, mikäli oikeudellisten asioiden valiokunta lykkää äänestystä, silloin me voisimme myöskin lykätä sitä. Mutta jos oikeudellisten asioiden valiokunta päättää äänestää 20. joulukuuta, niin silloin meidän oikeudellisen yksikön lausunnon kanssa tai sitä ilman meidän täytyy äänestää ennen 20. päivä, eli jossain vaiheessa Strasbourgin viikolla käytännössä. Niin Gereron puheenvuoro hyvin selkeästi ja muodollisesti tuo esille sen, mikä kaikki ovat sanoneet. Eli olemme yhtä mieltä siitä, että teen kaikkeni, eli otan yhteyttä Leeneen ja katsomme, aiotaanko siellä lykätä äänestystä. Otamme tämän seuraavan kokouksen esityslistalle. Jos sitä ei lykätä, niin pyydämme lupaa järjestää ylimääräisen kokouksen varmaan maanantaina Strasbourgin viikolla. Näin. Päätetään siis ja sitten meidän täytyy nyt muuttaa vähän järjestystä esityslistalle ja puhua Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suhteita Lissabonin sopimuksen voimatulon jälkeen. Lamassu on sanonut, että hän voi olla täällä vain puoli 12 asti, joten ehkä nyt meidän pitäisi puhua tästä asiasta. Kuten tiedätte, tämä mietintö, tätä pyydettiin puheenjohtajakokouksessa ja tarkoituksena oli käsitellä uutta toimielinten välistä tasapainoa, jonka Lissabonin sopimus on tuonut neuvoston ja parlamentin ja komission välisiin suhteisiin. Ja näin ollen meidän on tarpeen miettiä, miten järjestämme erilaista työtä neuvoston kanssa. Meillä on jo työasiakirja asiasta, jonka pohjalta meidän täytyy tehdä tiettyjä valintoja. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Lamassuur. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä olen laatinut pienen työtekstin, jotta kohta. Kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen voisimme tehdä yhteenvedon. Ne tulee parlamentin ja koko neuvoston suhteisiin. Siis tarkoitan kaikkia toimielämiä, jotka edustavat jäsenmaita, eli Eurooppa-neuvostoa, ministerineuvostoa ja Koreperiä ja muita työryhmiä niiden alla. Kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen olemme huomanneet, että on ongelmia, til, tilanne ei ole tyydyttävä ja parlamentin vaikutusvalta ei tule tunnetuksi sillä tavalla kun sen tulisi tunna. Tässä on tietyllä tavalla parlamentin vaikutusvalta jopa vähentynyt, mitä tulee neuvoston töihin. Haluaisin lisätä tähän, että suhteessa hetkeen, jona laadin tätä tekstiä, sen jälkeen tapahtumat ovat vierineet eteenpäin ja kuulemme yhä enemmän äänenpainoja, jotka Euroopassa vaativat uutta perussopimusta. Ja sanoisin tästäkin sanasen, sillä tilanteessa, joka on hyvin vakava, jota Eurooppa tällä hetkellä on. Elämässä on tiettyjä kysymyksiä, mitä tulee Lissabonin sopimuksen mahdollisiin puutteisiin ja sen mahdolliseen muuttamiseen. Miten sitten asiat tällä hetkellä ovat? Lissabonin sopimus toi toimielimiin organismi, joka oli jo olemassa, eli Euroopan neuvoston, joka on erittäin tärkeä, ja sen pysyvän puheenjohtajan. Eurooppa-neuvosto perussopimuksessa sai yhden pääroolin unionin politiikan suurien linjojen laatimisen. Se oli jo sen rooli aikaisemminkin ja sen tarkoitus on myöskin koordinoida kansallista politiikkaa niillä aloilla, joilla kompetenssit ovat yhä kansallisia, mutta joissa Euroopan unionilla on Lissabonin sopimuksen myötä laillinen ja poliittinen velvollisuus koordinoida toimintaa, jotta se olisi tehokas. Eli tämä koordinointi tehdään hyvin loogisesti valtion päämiesten tasolla unionissa on käynyt ilmi, että itse asiassa tähän liittyen erityisesti kriisin vuoksi, mutta ei vain sen vuoksi, mutta erityisesti kriisin vuoksi ja niiden kriisien vuoksi, jotka vuodesta 2008 ovat unionia ravistelleet, Euroopan neuvosto on joutunut pitämään yhä enemmän kokouksia ja tämän vuoksi siitä on tullut tietyn tyyppinen kollektiivinen toimeenpanoelin yhä suuremmassa määrin. Tietty yhteisövalta alueella, jotka kuuluvat unionin koordinoidin piiriin koskettaen kansallista toimivaltaa. Ja tämä aiheuttaa parlamentille ongelman, sillä parlamentti itse omassa lainsäädäntötyössään on yhteydessä vain ministerineuvostoon, mutta vaikuttaa siltä, että kaikissa suurissa kysymyksissä suuret todelliset päätökset, jotka sitovat hallituksia, poliittiset päätökset tietenkin tehdään ministerineuvostossa, mutta nämä suuret päätökset, joita seurataan todellisuudessa, tehdään Eurooppa-neuvoston tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos parlamentti haluaa ajoissa puuttua asioihin, jotta sen huolet otettaisiin huomioon, sen näkökulma otettaisiin huomioon, niissä toimielimissä, jotka edustavat kansallisia hallituksia, meidän täytyy löytää mahdollisuus vaihtaa näkökulmia Eurooppa-neuvoston kanssa. Emme voi sen kanssa neuvotella, se on perussopimuksen mukaan mahdotonta, mutta ainakin mielipiteitä pitäisi pystyä vaihtamaan ja on hyvin suuria ongelmia tällä hetkellä tässä asiassa aiheissa, jotka ovat niin erilaisia kuin ilmasto- ja energiapolitiikka, maahanmuuttopaketti, budjettikurin vahvistaminen. Nämä asiat on päätetty Euroopan neuvostossa ja parlamentti on voinut vasta niiden oikeudellisen toimenpanon vaiheessa puuttumaan asioihin, mutta se ei voinut niitä valmistella kuten sen pitäisi. Me tulee sitten budjettikysymyksiin, jotka tunnen hyvin, koska olen budjettivaliokunnassa ollut puheenjohtajana. Viime vuonna törmäsin ongelmaan, jonka saimme ratkaistua, mutta se ei ollut tyydyttävällä tavalla ratkannut ja tulee toimintatapoihin, koska kyseessä oli se, että parlamentti hyväksyi siis neuvoston esityksen budjetin suhteen. Tämä oli suuri myönnytys, jonka parlamentti teki. Ja jotta kaksi toimielintä voisivat tehdä paremmin töitä monivuotisen budjetin valmistelun suhteen vuodesta 2014 vuoteen 2020 oli tarpeen tehdä täsmennyksiä, mitä tulee Lissabonin sopimuksen määritelmiin tässä työssä. Ja nyt meidän ongelmamme oli se, että meidän kumppanimme neuvottelussa olivat valtiovarainministerit, mutta heillä oli toimivalta neuvotella vain vuoteen 2011 asti. Ja he sanovat meille, että me emme ole tässä toimivaltaisia, kääntykää toisen tahon puoleen. Sitten Herman von Rompuy otti minut hyvin ystävällisesti silloin vastaan ja Belgia maana otti vastaan, mutta emme saaneet mitään aikaan ja lopulta saimme aikaan yksimielisyyden Unkarin kanssa, koska se oli puheenjohtajamaana seuraavalla kaudella. Se oman puheenjohtajuuskautensa aikana loi mekanismin, joka takasi, että joka kerta kun Eurooppa-neuvosto puhui talousnäkymistä, parlamentin valtuuskunta otettiin välittömästi yhteyttä ja me neuvottelimme Puolan kanssa, jotta se tekisi omalla kaudellaan saman. Ja sitten neuvottelimme myöskin Tanskan ja Irlannin kanssa, ne tulevat puheenjohtajamaat, mutta tämä ei ole kyllä loppupeleissä tyydyttävä ratkaisu. Ja mitä tulee muihin ongelmiin kuin näihin budjettiongelmiin, uskon, että samantyyppisiä ongelmia on olemassa. Eli yksi kysymys herää hyvin selkeästi, mitä tulee Lissabonin sopimuksen toimeenpanoon. Kuinka Euroopan parlamentti voi toteuttaa näkökulmien vaihtoa Eurooppa-neuvoston kanssa? Kiinnän, kiitän tässä Richard Corbettia, joka on paikalla. Hän on jakanut oman mielipiteensä liittyen tähän työasiakirjaan ja tarjonnut tiettyjä korjauksia. Ja lopullisessa tekstissä otan kaikki nämä korjaukset kyllä huomioon. Ne ovat hyvin perusteltuja. Herman Rompoy on ollut tässä hyvin avulesti parlamentin käytettävissä. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Meillä pitäisi olla enemmän yhteyksiä, paremmin järjestettyjä yhteyksiä. Tämänhetkinen tilanne ei riipu Herman von Rompoin tahdosta, vaan erityisesti parlamentin tahdosta ja parlamentin puheenjohtajakokouksen tahdosta. Tämä on hiukan hankala tilanne. Erityisesti on eräs hyvin häiritsevä asia, joka kerta kun Eurooppa-neuvosto järjestetään keskustelussa, joka sitä edeltää – puheenjohtaja, maan pääministeri tulee meille esittelemään keskustelun aiheet ja oman puheenjohtajuuskautensa alussa tämä sama henkilö tulee tietenkin esittelemään meille oman ohjelmansa, mutta tällä ei ole mitään merkitystä. Meillähän ei enää varsinaista kiertävää puheenjohtajuutta ole olemassa, kun meillä tulee olemaan Tanskan vuoro, meidän loistava tanskalainen kollegamme Kööpenhaminan Sireeni meille tulee tässä esittelemään Tanskan ohjelman, mutta hän ei voi meille esittää mitään Tanskan ohjelmaa koko unionin puolesta. Tällähän ei ole mitään merkitystä, tässä ei ole järkeä, mutta näin tulee kuitenkin tapahtumaan. Ja sitten Euroopan neuvoston jälkeen Euroopan neuvoston puheenjohtaja Herman Rompoi tulee meille kertomaan neuvotteluista. Ongelmia on myöskin euroryhmän suhteen, sillä meillä on euroryhmä, jolla on pysyvä puheenjohtaja, mutta tällä hetkellä on sitten euroryhmän omia huippukokouksia. Ja huomaamme myöskin, että meillä olisi tarve saada vaihdettua mielipiteitä euroryhmän ja parlamentin välillä. Lisäisin tähän, että talous- Kriisi on johtanut hallitukset vahvistamaan kaikkia budjettikuritoimia ja lisäämään uusia poliittisia sopimuksia tai täsmentämään vanhoja sopimuksia, erityisesti tämän niin kutsutun sixpackin kautta, taloushallintopaketin kautta – ja kokemus on tässä osoittanut, että on poliittisesti hyvin vaikea saada hyväksytyksi julkisen mielipiteen piirissä jäsenmaissa sellaista fiskaalista tai talouspolitiikkaa tai budjettipolitiikkaa, joka tulee Eurooppa-neuvostosta missä päätökset on tehty suljetun ovin ilman keskustelua. Me olemme demokraattisia maita, meillä on demokraattinen perinne. Kaikki, mikä koskettaa budjettia, on hyvin perinteisesti politiikan alaa Ei jokaisessa maassa tämä politiikka on kuulunut parlamenteille. Ja me tässä huomaamme, että esimerkiksi kun tehtiin päätös eurooppalaisen vakauspaketin vahvistamisesta 21. kesäkuuta. Tämä tehtiin hyvin kiireellisesti ja sitä ei voitu tehdä ennen kuin sitä oli pohdittu jokaisessa euroalueen 17 maan parlamentissa. Tässä meni yli kaksi ja puoli kuukautta ja eräissä maissa oli erilaista draamaa. Slovakiassa esimerkiksi parlamentin ratifiointi oli hankala saada aikaan. Ja sitten kun tämä saatiin ratifioitua, tuo niin tilanne ei enää ollut talous, talouden suhteen sama ja jouduttiin tekemään uusi sopimus 27 lokakuuta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ongelma, mitä tulee kansallisten parlamenttien ja Eurooppa-neuvoston yhteyksiin. Olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että olemme huomanneet, että meidän täytyy Lissabonin sopimuksen kautta muodollistaa paremmin Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston suhteita osaltaan ja euroryhmään ja parlamentin suhteita osaltaan ja sitten myöskin kansallisten parlamenttien ja Eurooppa-neuvoston yhteyksiä. Voisimme tässä tehdä erilaisia ehdotuksia, mitä tulee Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suhteisiin. Mielestäni se kysymys, joka pitäisi esittää, on se, olisiko hyvä pyrkiä neuvottelemaan jonkinlainen herrasmiessopimus. Sillä voisi olla erilaisia nimiä, se voisi olla toimielinten välinen sopimus juridisesti tai sitten voimme mennä toiseen äärilaitaan, mitä tulee juridiikkaan ja sanoi, että kyseessä on vain yksinkertainen sopimus, mutta meidän pitäisi muodollistaa tämä toimi. Ja lisäisin tähän, että näiden ongelmien lisäksi olemme muutamien viime viikkojen aikana huomanneet, että suuret johtajat, puolueiden johtajat, tärkeiden puolueiden puoluekokouksissa ovat esittäneet kysymyksiä, mitä tulee mahdollisuuteen täydentää, muuttaa Lissabonin sopimusta. Ja tässä mielestäni meidän valiokuntamme pitäisi pohtia pitäisikö Euroopan parlamentin ja sen vuoksi tämän valiokunnan antaa oma mielipiteensä liittyen tähän keskusteluun, sillä minä olen henkilökohtaisesti hiukan yllättynyt ja huolissani siitä, kuinka tämä keskustelu kehittyy. Erityisesti hyvin korkealla poliittisella tasoilla on ilmaistu mielipiteitä, jotka osoittavat, että ilmeisestikään Lissabonin sopimuksen sisältöä ei hyvin tunneta – eivät edes eräät henkilöt, jotka ovat sen itse allekirjoittaneet. Esimerkiksi olen hyvin järkyttynyt, että on voitu esittää suurena poliittisena uudistuksena se, että Eurooppa, Euroopan komission puheenjohtaja valitaan yleisellä äänestyksellä. Sehän on Lissabonin sopimuksessa mukana, ei nyt ehkä Amerikan mallin mukaisesti, mutta, mutta Saksan tai Espanjan mallin mukaisesti. Viime sunnuntaina yksikään espanjalainen äänestäjä ei laittanut Marion Hahoin nimeä äänestyslippuunsa, mutta kyllä tiedetään, että häntä on äänestetty tässä hallituksen johtajaksi tai pääministeriksi. Tämähän on aivan sama tilanne Saksassakin, kaikki sen tietävät. Eli tämä on yksi niistä suurista uudistuksista, joita on Lissabonin sopimuksessa jo mukana, mutta niitä ei ole vielä toteutettu, koska se tuli voimaan. Mutta seuraavan kerran, kun komission puheenjohtaja valitaan, sen kyllä voivat kansalaiset valita äänestämällä parlamentin vaaleissa. Ja näin kaikki ne, jotka puhuvat tästä kysymyksestä, jos he olisivat lukeneet Lissabonin sopimuksen hyvin, he käsittäisivät, että se ratkaisee monia ongelmia. Samoin minä kuulen ääniä, jotka sanovat, että on vaikea tehdä töitä 27 maan kesken ja eräät ovat hyvin tässä vastamielisiä, mutta mehän olemme aloittaneet tämän työn jo meidän pitäisi toimeenpanna täysin ne mahdollisuudet, joita on olemassa Lissabonin sopimuksessa ennen kuin alamme pohtia uutta perussopimusta. Mitä tulee niihin kompetensseihin, joilla unionia vahvistettiin, on hyvin kiireellinen tilanne. Meidän pitää saada yhteistä politiikkaa aikaan, energiapolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa. Me olemme vielä hyvin kaukana siitä, että olisimme täysin käyttäneet niitä uusia mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus meille on tuonut. Energiapolitiikka on aivan murusina. Puolustuspolitiikka ei ole edennyt senttiäkään, vaikka se on Lissabonin sopimuksessa mukana. Hyvin joustavia, pragmaattisia mahdollisuuksia on olemassa näiden politiikkojen suhteen jäsenmaat, jotka haluavat tehdä enemmän, voisivat niitä käyttää hyväkseen. Lisäisin tähän, että jos haluamme vakavasti pohtia poliittisia aloitteita, laatia uusi perussopimus, meidän täytyy hyvin ymmärtää ongelma, joka saattaa liittyä uuteen eurooppalaiseen perussopimukseen. Tietenkin hyvin tekninen perussopimus on aina mahdollinen. 21. heinäkuuta tehty sopimus, johon viittasin, sehän oli jo tällainen tämän tyyppinen sopimus. Miksi sitä sitten kutsutaankin, koska sehän ratifioitiin parlamenteissa. Mutta kuka meistä tietää, mitä tämän mini-sopimuksen ratifioinnissa tapahtui. Tämä mini-sopimus, joka tehtiin Brokin ja Verhofstadin työn perusteella viime keväänä. jossa haluttiin bailouttia käsittelevää kohtaa muokata. Se oli siis artikla 136. Yksikään maa ei ollut tätä mini-sopimusta tätä kolmen rivin sopimusta alkanut vielä ratifioida. Ja emme varmasti koskaan saa kaikkia maita sitä ratifioimaan, sillä olen varma, että 27 maata eivät ole enää koskaan samaa mieltä niin, että mitään asiaa saataisiin koskaan enää ratifioitua kaikissa näissä maissa, ei edes Kroatian liittymistä ehkäpä sillä me emme saa aikaan erilaisia enemmistöjä parlamenteissa tai sitten kansanäänestyksissä, sillä ihmiset, jotka ovat hyvin suuttuneita asiasta tai toisesta, haluavat ilmaista itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi, jos haluamme tärkeää uudistusta tehdä Lissabonin sopimukseen, meidän pitää aloittaa siitä, että uskallamme esittää erittäin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Mainitsen nyt niistä vain kolme. Ensinnäkin ne, jotka ehdottavat perussopimuksen muutoksia, ovatko he nyt valmiita hylkäämään ajatuksen, että se pitäisi ratifioida yksimielisesti. Jos he eivät ole tähän valmiita, niin ei ole mitään hyötyä tehdä tällaisia aloitteita, se ei tule onnistumaan. Jos he ovat valmiita tähän, he ovat valmiita luopumaan omasta veto-oikeudestaan. Tietenkin, jokainen on aina valmis pyytämään muita luovuttamaan oman veto-oikeutensa, mutta ei omaa. Toinen kysymys. Ovatko he tärkeän perussopimuksen valmiita laatimaan sellaisia, joka jakaisin Euroopan kahtia. Nämä kaksi keskustelua, joihin viittasin, niihin on viitattu siellä ja täällä, mutta meidän pitää avata tämä peruskeskustelu. Haluammeko yhden vai kaksi Eurooppaa? Haluammeko me euroalueen Euroopan vai 27 jäsenmaan Euroopan vai sellaisen Euroopan, jossa on hyvin hoidetut euromaat ja sitten taloutensa huonosti hoitaneet maat. Tai sitten Eurooppa, jossa on tällainen pitemmälle haluavien maiden ryhmä ja hitaampien maiden ryhmä. Olisiko joku valmis tekemään aloitteen, jossa kaksi eri ryhmää määriteltäisiin, jos määriteltäisiin jako Euroopassa. Sitten viimeinen kysymys, ja tämä on hyvin huolestuttava. Minä kuulen viittauksia perus, perustuslaki tuomioistuimeen Karlsruessa. Nämä eurooppalaiset porosopimukset, ovatko ne perustuslakia, vaikka niitä ei siksi kutsutakaan? Pitäisikö meidän ajatella, että kyseessä on perustuslaki? Jos kysymys kaikkiin näihin kolmeen kysymykseen on kyllä, niin sitten voimme tähän keskusteluun ryhtyä. Mutta jos näitä kolmea kysymystä ei ole käsitelty ja niihin selkeästi vastattu, niin koko keskusteluun sopimuksen muuttamisesta ei pitäisi edes ryhtyä. Minä, hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi esittää kysymyksiä, jotta saisimme selväksi, onko nyt tälle valiokunnalle ja parlamentille koittanut hetki ilmaista mielipiteensä keskustelussa – jossa on luonnollisesti positiivisiakin elementtejä. Huolestuttavinta on se, että keskusteluun on ryhdytty huonoista syistä ja huonon analyysin perusteella. Ja on toivottu, että nykyinen talouskriisi saattaisi johtaa toimielimin uudistuksiin, vaikka se kerta kaikkiaan vaatii aina viisi vuotta. Ja meidän pitäisi luoda uudet realistisemmat puitteet tälle. Kiitoksia. Grazie, per la sua splendida... Kiitoksia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Meidän täytyy todellakin paneutua siihen kunnolla. Ei pelkästään tänään, vaan ihan ajan kanssa. Te otitte esiin hyvinkin keskeisiä kysymyksiä ja meidän täytyy todellakin keskittyä ja keskustella niihin. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä ensimmäisenä Gualtieri. Presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Lamassuurille. En erityisesti tästä työasiakirjasta, joka on hyödyllinen. Siinä on myöskin kohtia, joita vielä ole käsitelty, mutta olen jo puhunut tästä moneen kertaan ja on hienoa, että viimeinkin tämä valiokunta on ymmärtänyt, että meidän täytyy toimia juuri niin kuin Lamassur esittää ja tätä olen itsekin ehdottanut. Eli meidän pitäisi käydä tätä keskustella, keskustelua. Lissabonin sopimuksen kanssa voidaan tehdä monia asioita ja voisimme pyytää, että perussopimusta muutetaan. Sanoisin, että tämä kiireellinen asia ja tämä vihreä kirja, joka huomenna julkistetaan eurobondeista, meillä on eri vaihtoehtoja eurobondien osalta ja siellä on varmaan Sielläkin todetaan, että todennäköisesti pitää muuttaa perussopimuksia. Ja jos komissionhan tämä asia pitäisi tietää, jos jonkun. Eli tämä asia on tärkeä ja liian tärkeä, jotta siitä voitaisiin nyt keskustella tässä yhteydessä. Eli keskityn nyt vain tähän Lamassuurin työasiakirjaan. Siinä on ristiriita joka liittyy UUn materiaaliseen lainsäädäntöön. Parlamentin valtuutu- toimivaltuuksien lisääntyminen Lissabonin sopimuksen jälkeen liittyy siihen, että myöskin neuvoston lisääntyvä valta on aiheuttanut epäsymmetriaa parlamenttiin, kun ajatellaan Euroopan parlamentin toimivaltuuksia, eikä parlamentin roolia ole täysimittaisesti otettu huomioon. Ja tässä on ristiriita, koska Euroopan parlamentti artiklan 10 nojalla ja eurooppalaisten kansalaisten edustajana EUn tasolla. Eli tämä liittyy myöskin unionin toimivaltuuksiin, mutta meillä on myöskin lainsäädäntötoimivaltuuksia yhteisön politiikan alalla mutta nämä valtuutukset eivät aivan mene yhteen. Eli millä tavalla Euroopan parlamentti voi edustaa Euroopan kansalaisia Euroopan politiikan alalla, jotka eivät kuulu yhteisömenetelmän piiriin, jos ei toteuteta tavallista lainsäätämisjärjestystä. Eli tässä on nyt pieni aukko perussopimuksissa, mutta myöskin meidän oman työmme järjestäytymisessä. Eli tässä Lamassuurin työasiakirjassa on nyt käsitelty näitä aukkoja. Ensinnäkin minä en katso, että tämä tendenssi kehittää unionimetodia, eli että unioni hoitaisi uusia asioita, jotka eivät täysin kuuli unionimetodiin. Tämä on nyt sitten kielteinen tendenssi, hallitusten välinen toiminta. Monet valtiot eivät ole ymmärtäneet, että tämä artikla 5.1 toteaa, että jäsenvaltiot koordinoivat unionissa omaa talouspolitiikkaansa. Eli tätä työtä ei pitäisi jättää unionin ulkopuoliselle hallitusten välisille konferensseille. Eli tämä on asia, jota pitää edistää, mutta samaan aikaan silloin kun mietitään unionille kuuluvaa politiikkaa ja toimivaltuuksia, on selvää, että Euroopan parlamentti kansalaisten edustaja EUn tasolla – pitää käydä vuoropuhelua neuvoston kanssa. Ja kyse ei ole pelkästään siitä, että pannaan täytäntöön artikloa 15, eli suhteet, joista Lamassur puhui. Eli niihin liittyy tiettyjä teknisiä kysymyksiä, mutta kun ajatellaan oman työmme järjestämistä, Euroopan parlamentin pitäisi esittää suosituksia Eurooppa-neuvostolle. Eli sen pitäisi käydä strategista keskustelua neuvoston kanssa myöskin silloin, kun tehdään ehdotuksia näihin suhteisiin liittyen, eli myöskin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Meidän pitää käydä strategista vuoropuhelua, joka ei pohjaudu artiklaan 36, vaan se on strategista vuoropuhelua Euroopan neuvoston ja parlamentin välillä. Meidän pitää ehdottaa tällaista strategista vuoropuhelua, jota ei ole säännelty perussopimuksissa, mutta se ei myöskään ole kiellettyä. Ja käytäntö osoittaa, että usean otteeseen se, mitä ei ole kielletty, voidaan toteuttaa. Eli strateginen vuoropuhelu minun mielestäni on sellainen, jota meidän pitäisi käydä. Ja sitten meidän täytyy ottaa huomioon neuvoston tilanne, ja neuvoston pitää löytää oikeat toimintamuodot käydä tätä vuoropuhelua. Sitten toinen kysymys euroalueen huippukokoukset. No tähän pieni tekninen huomio. Ehkä tässä tapauksessa suur on ollut vähän liian avokätinen siinä mielessä, että hän puhuu siitä, että neuvosto on hyväksynyt sen, että luodaan euroryhmän pysyvä huippukokousjärjestelmä ja että tämä uusi toimielin, no siis tämähän nyt on kiireellinen asia, mutta toimielimiä luodaan kyllä sitten perussopimusten pohjalta. Eli jos ajatellaan ihan oikeudellisesti tätä euroalueen huippukokousta. Se ei ole mikään instituutio tai toimielin, se on yksityinen kokous, koska se ei ole olemassa mitään tällaista. Sillä ei ole toimivaltuuksia eikä se voi luoda mitään tehokasta talouden ohjausta, mikäli sille ei onnettu valtuutuksia perussopimuksissa. No tietysti on selvää, että en nyt katso, että Euroopan parlamentin pitäisi sanoa euroalueen huippukokouksella, että sitä ei ole olemassa, joten emme sitä tunnista – Tämä on poliittista, mutta tässä asiassa meidän täytyy kuitenkin käydä vuoropuhelua ja ehkä muodollistaa tämä kokous. Eli on hiukan ristiriitaista, että joskus Eurooppa-neuvosto haluaa uudistaa perussopimuksia tehdäkseen asioita, joita voidaan tehdä jo nyt Lissabonin sopimuksen kanssa. Ja ainoa päätös, joka siellä lokakuun huippukokouksessa tehtiin, se päätettiin vain luoda euroalueen huippukokouksessa ja sitten sitä varten pitäisi uudistaa perussopimuksia. No sitten toinen asia. Meidän täytyy olla varovaisia näiden asymmetrioiden välillä, kun ajatellaan 17 euroaluemaata ja 27 jäsenvaltiota. Tämän asymmetrian ei pitä, pitäisi muodostua esteeksi, kun ajatellaan millainen rooli Euroopan parlamentilla on ja kun ajatellaan näiden 17 euroalueen tilannetta. Jos katsoo nyt artiklaa 136 Lissabonin sopimuksesta, siihen liittyy siihen, että neuvosto voi hyväksyä toimia 700 jäsenvaltiossa. Ja tässä on viitattu myöskin artiklaa 1216, eli tavanomaisen lainsäätämisjärjestykseen, ja perussopimus sallii lainsäät- tavallisen lainsäätämisjärjestyksen neuvoskon kanssa, jossa on 17 valtiota ja parlamentissa 27 valtiota. Eli nämä ovat lainsäädäntöehdotuksia, joita parlamenttikin voisi tukea. Brock Verhofstadt ovat noudattaneet tätä artiklaa 136, eli parlamentti voi äänestää 27 jäsenvaltion voimin ja neuvosto 17. Kun ajatellaan huippukokouksia Euroopan keskuspankissa, siellä äänetään 27 jäsenvaltion välillä – mutta euroalue, Euroopan parlamentti voi ottaa kantaa 27 jäsenvaltion voimin myöskin sääntöihin ja päätöksiin, joita on tehty 17 jäsenvaltion kesken, ja näin ollen myöskin mahdollisissa Euroopan, Euroopan neuvoston eurokokouksissa. No sitten vielä korostaisin sitä, että meillä on yksi asia vielä, jota pitäisi käsitellä. Eli tämä kysymys, joka on ratkaisematta, eli mikä on korkean edustajan rooli täysistunnossa. Hänellähän mukanaan komission edustaja, mutta hän on kuitenkin komission varapuheenjohtaja ja saman aikaan korkea edustaja. Eli neuvosto ja komissio, kun ne ovat täysistunnossa, myöskin tässä kohtaa täytyy sitten miettiä, millainen rooli korkealla edustajalla on näissä kysymyksissä komission edustajana. No sitten muista asioista nyt en kommentoi, koska tosiaankin tämän valiokunnan pitäisi keskustella niistä vielä syvällisemmin. Kiitoksia. Tämä on hyvin mielenkiintoista keskustelua. Ja nyt olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi lykätä seuraavaan kokoukseen asioita, joista pitää keskustella ennen äänestyksiä. DAF oli koskien sääntöjen uudistamista. Eli meidän pitää syventää tätä keskustelua vielä, mutta siitä huolimatta meidän täytyy nyt puhua lyhyesti, koska muuten aika ei riitä. Kansallisvapauksen valiokunta on jo sopinut neuvottelemaan asioista, jotka liittyvät perusoikeuksien suojelemiseen Euroopassa. Eli voimme nyt hiukan odottaa vielä tässä loppuvaiheessa, mutta nyt korkeintaan viiden minuutin puheenvuorot. Seuraavaksi Frangeli. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion nyt puhua portugalin kieltä, koska kerrankin täällä on portugalin tulkkaus ja muitakin portugalaisia paikalla. Haluaisin kiittää esittelijää, mutta haluaisinkin samalla kiinnittää huomioon erääseen seikkaan – Minun mielestäni olisi hyödyllistä tarkastella neuvoston kahtalaista roolia, koska minun nähdäkseni on tärkeää muistaa, että neuvosto toimittaa meille tietoa ja meidän täytyy myöskin vaatia sitä, että neuvoston edustaja, puheenjohtajamaan edustaja, on aina valmiina täysistunsa selittämään sitä, mitä tapahtuu neuvoston puolella ja mistä huippukokouksissa on puhuttu – Neuvosto on elin, jonka täytyy olla vastuu- ja tilivelvollinen parlamentin suuntaan. Näin ei aina ole. Neuvoston ei ole pakko tehdä tiliä teoistaan parlamentille. Neuvosto on kuitenkin samalla tasolla, samanarvoinen lainsäädäntöelin kuin parlamentti, joten meidän täytyy huolellisesti tarkastaa suhdettamme neuvostoon, koska minusta vaikuttaa siltä, että jollakin, jollakin tapaa vaikuttaa siltä, että että teoriassa neuvosto on tilivelvollinen parlamentille, mutta toisaalta neuvosto on samanvertaisessa lainsäätäjän asemassa kuin parlamentti. Toisaalta neuvoston puolella päätetään poliittisista sta. Tästä me tarvitsisimme enemmän tietoa parlamentin suuntaan. Neuvostolla on siis kaksi roolia. Olemassa kahden tyyppisiä neuvostoja ikään kuin ei neuvostoa saa millään tavalla alistaa tai asettaa alisteiseen asemaan, koska me olemme samanvertaisia, samanarvoisia. Tämän aivan kommenttina esittelijällekin. Tämä on kommentti myöskin Lamassuurin mietintöluonnokseen. Toinen erittäin relevantti seikka liittyy kansallisiin parlamentteihin. Minun mielestäni on luonnollista, että neuvostolla on suora suhde myöskin kansallisiin parlamentteihin, koska parlamenttien tehtävänä on valvoa päätöksentekijöitä ja sitä, mitä ministerit tekevät. Jokaisen ministerin täytyy mennä takaisin oman parlamenttinsa eteen kertomaan, mitä neuvoston puolella on tehty. Ei ministerit, eivät ministerit välttämättä tule meidän eteemme, vaan omien parlamenttiensa eteen Neuvosto ja parlamentti ovat tasavertaisessa asemassa. Tämä täytyy muistaa. Kyse mistään alisteisesta suhteesta parlamentin ja neuvoston välillä. Ymmärrän, miksi neuvosto on joskus hieman vihamielinen tai vastahakoinen eikä halua vastata parlamentin esittämiin kysymyksiin. Yhdysvaltain edustajan huone ei esitä kysymyksiä senaatille, vaan pikemminkin toisinpäin. päin. Meidän täytyy siksi käsitellä neuvostoa erittäin varovaisesti silkkihansikkaan, koska kyse on kahdesta lainsäätäjää elimesestä, kahdesta lainsäätäjästä, jotka ovat tasavertaisia. Ei neuvosto nyt pidä siitä, että parlamentti pyrkii näpäyttämään sitä tai alistamaan sitä. Eurooppa-neuvoston tehtävänä on päättää poliittisista suuntaviivoista ja sillä on hallitseva rooli. Ja tuon neuvoston osan täytyy tulla selittämään parlamentille, mitä se tekee, mutta meidän täytyy suhtautua erittäin varovaisesti tähän kysymykseen suhteeseen parlamentin ja neuvoston välillä. Täytyy myöskin pohtia suhdetta neuvoston ja kansallisten parlamenttien välillä. Ministerin täytyy selittää omille parlamenteille, mitä neuvoston puolella on tehty. Ja kaikkien kansallisten parlamenttien tehtävänä on tarkistaa, mitä hallitus tai ministerit ovat tehneet neuvoston puolella, mistä on päätetty. Hallitus ja ministerit menevät oman parlamenttinsa eteen hakemaan mandaattia, toimivaltuutusta ja sitten ministerien täytyy myöskin selittää omille parlamentin, mitä he ovat tehneet neuvoston puolella. Uskoakseni esittelijä on ottanut esiin muitakin seikkoja, jotka ovat tärkeitä unionin tulevaisuuden kannalta. Ne ovat ehkä seikkoja, jotka eivät kuulu tähän mietintöön, laajamittaista sopimusuudistusta tuskin saadaan aikaan yhdessä yössä, joten ehkä tämä ei ole oikea paikka käsitellä näin suuren suuntaisia, suurisuuntaisia muutoksia. Joitakin tiettyjä teknisiä muutoksia, esimerkiksi pöytäkirjan 14, on ehkä tarpeen tehdä. Kyse on eurovyöhykkeen hallintakysymyksestä. Parlamentin täytyy kuitenkin jollakin tavalla päästä valvoa myöskin eurovyöhykettä. Olen samaa mieltä herra Kualtierin kanssa, koska hän katsoo, että eurovyöhyke on tällainen suljettu kerho, pieni piiri, jos asioista päätetään. Ei tämä kuitenkaan ole nyt niin pieni piiri tai niin suljettua toimintaa, koska perussopimus käsittelee myöskin eurovyöhykkeen toimintaa. 27. 25 jäsenvaltiota, 27 on sitoutunut liittymään eurovyöhykkeeseen enemmän tai myöhemmin. Eurovyöhykkeen institutionalisointi. Tähän liittyy seuraava ongelma. Kaikki jäsenvaltioita valvovat eurovyöhykkeen toimintaa nekin maat, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen. Esimerkiksi brittihallitus seuraa tarkalleen, mitä eurovyöhykkeen piirissä tehdään, joten kaikki, kaikki 27 jäsenvaltiota kyllä valvovat euroryhmää ja parlamentinkin täytyy olla mukana valvomassa. Katson kuitenkin, että tästä täytyy jossakin myöhemmässä yhteydessä, koska laajempien kysymysten käsittelyyn tarvitaan enemmän aikaa. Kollega Duff. Kiitoksia, Duff. Um, well, No, me olemme tietenkin kiitollisia Lamassuurille siitä, että hän on tuottanut näin sarmikkäin tekstin. Se on hyvin innoittava, kuten aina. Hän meni hiukan pidemmälle kuin tämän mietinnön varsinainen aihe. Uskon, että tämä on tarpeen olemme hetkellä, jossa valmistelukunta saatetaan kutsua koolle ja parlamentin pitäisi tehdä mahdollisimman paljon, jotta se voisi varmistaa, että pakettisopimus, joka valmistelukunnasta saataisiin, olisi mahdollisimman laaja, niin että se ottaisi mukaan kaikki mahdollisuudet saada aikaan konsensus. Tässä olisi mahdollisuus korjata tiettyjä virheitä, joita me teimme Lissabonin sopimuksessa. Siellä on eräitä asioita, joita tehtiin, joita ei olisi pitänyt tehdä. Ja tiettyjä puutteita, asioita, joita olisi pitänyt ottaa mukaan, mutta emme ottaneet. Tässä herra Lämäsuuri, jos hän olisi ollut paikalla eilen, kun keskustelimme äh, Irlannin ja Tsekin pöytäkirjoista Lissabonin sopimukseen, hän olisi nauttinut keskustelusta, mitä tulee tarpeeseen muuttaa näitä toimeenpanoja, jos tulee joitakin tulevia uusia perussopimuksia. Sitten toinen seikka, joka on hyvin hyvä, josta pidin Giscardin valmistelukunnassa, jakaa ministerineuvosto lakia säätävään kamariin ja toimeenpanevaan kamariin niin että ulko, turvallisuus, puolustuspolitiikan suhteen ja taloushallinnon suhteen, missä neuvosto jakaa toimeenpanovallan komission kanssa, sen suhde parlamenttiin olisi hyvin erilainen – kun se suhde, joka meillä on neuvostoon, kun se on lakia säätävä elin. Tämä on asia, johon meidän pitäisi palata. Olen myöskin sitä mieltä, että ajatus kahdesta tuolista, eli niin kutsutusta pysyvästä puheenjohtajasta Eurooppa-neuvostossa, oli varmaankin virhe minä tuin sitä tuolloin, mutta muutin mielittäni. Se ei johdu siitä, minkälaisia ominaisuuksia puheenjohtaja Herman Rompoilla on. Minä kyllä ihailen häntä, mutta osittain siksi, että hän on ekonomisti hän on sukeltanut talouskriisiin omalla tavallaan. Sitä ei oltu suunniteltu perussopimuksessa ja tietyllä tavalla ja huolestuttavalla tavalla rooli tässä muuttui, kun taloudellista tasapainoa haluttiin saavuttaa. Näin tämän saman ongelman myöskin ulkopolitiikassa Varoso ja Von Rompuy kilpailivat puheenjohtajuudesta kokouksissa, sanovat eri asioita ja jos näin tapahtuu, me olemme kaikki ongelmissa, jos he sanovat täysin samaa asiaa, sitten pitäisi tietenkin vastata siihen, miksi heitä on kaksi paikalla. Minä olen suoraan sanottuna sitä mieltä, että kaikkein järkevintä olisi asettaa komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Uskoisinpa, että näin tapahtuu vuonna 2014 joka tapauksessa, mutta meidän täytyy keskustella tästä valmistelukunnassa ja valmistella tätä asiaa kunnolla. Mitä tulee sitten parlamentin toimintaan, työjärjestykseen, uskon, että on tarpeen saada neuvosto raportoimaan täysistunnolle ja saada aikaan suuri lehdistötilaisuus. Mitä tulee sitten kansallisiin parlamentteihin, olen hiukan huolissani, että mahdollisesti kun pyritään parantamaan yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ne vedettäisiin mukaan päätöksentekoon herkkäluontoisissa asioissa ja näin sotkemme vallan jakoa ja sekoitamme erillisiä mandaatteja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Minulla on monia huomioita, olen täysin samaa mieltä Alanin kanssa – että CDUn ehdotus, joka Leipzigissä päivänä esitettiin, on aivan mahdoton. Tämä poikkeaa hyvin paljon heidän normaalista vastuullisesta tavastaan hoitaa politiikkaa puolueena, mutta meidän täytyy käsitellä kuitenkin näitä asioita, mitä tulee sitten valmistelukuntaan. Mm. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Tarkovski. Well, we, we have started a much broader... Me olemme aloittaneet paljon laajemman keskustelun tämän Alanin erinomaisen tekstin pohjalta kuin alun perin oli määrä, kun tarkastellaan sopimusmuutosta. Ja ennen kun aloitetaan uusien ajatusten käsittely, ajatusten, jotka kenties ovat mahdollisia myöhemmin, meidän pitäisi nyt keskittyä Lissabonin sopimuksen tämänhetkisiin muutoksiin ja e- e- pyrkiä välttämään sirpaloitumiselta. Jotkut maat haluavat mennä ehkä pidemmälle integraatiossa, mutta Eurooppa ei pidä jakaa tällä tavalla. Tästä syystä en samaa mieltä Alanin kanssa. Olemme keksineet vahvistetun yhteistyön kaikki ne turvalausekkeineen. Se on mukana perussopimuksessa. Mikä tällaisen ratkaisuun halutaan mennä, meidän pitäisi hoitaa tämä nykyisen perussopimuksen pohjalta. Nyt on otettu perustavanlaatuinen keskustelu perussopimusmuutoksista määräilmistä päätöksellä. Tästä täytyy tietystikin keskustella. Olen tietoinen siitä, miten ristiriitainen tämä kysymys oli valmistelukunnan aikoihin. Mikäli tätä keskustelua käydään, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä on niin ristiriitainen, että tämä saattaa jättää varjoonsa sen keskustelun, jota käydään perussopimusmuutoksista ja taloushallintapaketista. Kansalaiset keskittyvät juuri näihin, ja tämä on valtavan suuri vaara – koska kyse on valtavan suurista filosofisista seuraamuksistakin sen suhteen, miten Saksan liittovaltion korkein oikeus tai peruslakioikeus esimerkiksi sanoo legitiimiskysymyksistä, mutta en halua käydä nyt tätä keskustelua. Otin tämä nyt vain puheeksi näin ohimennen. Tämä on valtava ristiriitainen kysymys. Mikäli tämä nyt keskitytään, meidän täytyisi uhrata paljon enemmän aikaa tähän nimenomaiseen kysymykseen itse mietintöön sitten. Katson, että tapahtumat kulkevat meitä nopeammin, koska tässä esitämme argumentteja, samoja argumentteja kuin valmistelukunnan aikoihin, sen osalta, että ei pitäisi olla niin vahvoja siteitä Euroopan neuvoston puheenjohtajan suuntaan, koska tämä antaisi hänen liikaa legitiimiyttä, mutta ne, jotka nyt ovat peräänkuultaneet tätä argumenttia, ovat osoittautuneet olleen vääräksi, koska meillä on suhde Euroopan neuvoston puheenjohtajaan. jotkut kollegaat ovat viitanneet siihen, mitä arvaan siltä keskustelun keskustelun vuoksi. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska voimme lähettää oikeita merkkejä kaikkiin suuntiin sen suhteen, että me ankkuramme se, mitä me teemme taloushallintapakettiin ja yhteisömenetelmään siten, että Euroopan parlamentti on täysimittaisesti mukana keskustelussa. Keskustelut hoidetaan täysin avoimesti ja tämä ei vastaa sitä mielikuvaa, joka ihmisillä on siitä, että jäsenvaltiot pienessä piirissä päättävät suljetun ovin. Sen vuoksi on aivan äärimmäisen tärkeää, että meillä on tilaisuus keskustella näistä asioista avoimesti, myöskin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa erityisestikin, kun Van Römpä on halukas keskustella meidän kanssamme. Mitä kansallisiin parlamentteihin tulee? Tämä on valtavan suuri kysymys varsinkin mikäli me tarkastamme, mitä meillä on tehty parlamentissa Euroopan talouden ohjauskauden ja taloushallinnon suhteen. Monet ovat keskustelleet siitä, miten voitaisiin yhdistää nämä talouskeskustelut kansallisten parlamentin käymiin keskusteluihin. Täällä aivan oikein viitattiin siihen, että pitäisi ottaa opiksi tästä Puolan aloitteesta budjettikysymysten osalta, mutta meidän täytyy pohtia tätä hyvin yksityiskohtaisesti, koska jälleen kerran esitettiin ristiriitaisia ajatuksia taloushallinnasta silloin, kun pohdittiin sitä, miten kansalliset parlamentit pitäisi ottaa mukaan keskustelun ja miltä pohjalta tämä hoidettaisiin toimijoiden välisen sopimuksen pohjalta vai miten? Ja millä ehdolla tapaamme kansallisia parlamentteja ja käymme keskusteluita ja annamme legitiimitä koko taloushallintakeskustelulle. Tämä on erittäin tärkeää, mutta jälleen kerran ristiriitaista. Meidän pitäisikin käyttää paljon enemmän aikaa siihen, että otamme opiksemme tästä budjettia koskevasta aloitteesta, joka oli melkoisen rohkea, pitkään menevä, mutta täytyy toisaalta pohtia niitä ehdotuksia, joita talouden ohjauskauden osalta on tehty. Ja tuossa se tehtiin, koska sielläkin on ristiriitaisia ajatuksia. Mikä me, mikäli me haluamme luoda jonkinlaisen suunnitelman kansallisten parlamenttien osallistumiselle. Tämä täytyy hoitaa asianmukaisesti ja kunnolla tämä asia. Kiitoksia. Guerrero. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. No en nyt mene tähän itse sisältöön, koska täällä on ollut hyviä puheenvuoroja niistä. Ja tietysti vielä erinomainen puheenvuoro suurilta oli tässä ihan aluksi, mutta tässä nyt oli kolme neljä puheenvuoroa, joissa vähän on keskitytty siihen, mistä nyt keskustellaan tämän mietinnön osalta ja mistä tässä kokouksessa tänään on keskusteltu. Eli mietintö liittyy siihen, miten voidaan parantaa toimintavälisiä suhteita Lissabonin sopimuksen nojalla – ja osa keskustelusta on liittynyt siihen, miten mahdollisesti voitaisiin muuttaa perussopimusta. No tietysti nämä asiat ovat intellektuaalisesti lähellä toisiaan ja myöskin poliittisesti, mutta me, jotka nyt olemme täällä valiokunnassa, meillä on tietoja, jotka voin sitten toimittaa eteenpäin, mikäli katson, että siitä on hyötyä. Ja kuten puheenjohtaja tietää, eilen koordinaattorit antoivat puheenjohtajan tehtäväksi ottaa yhteyttä talous- ja raha valiokunnan puheenjohtajaan, jotta järjestettäisiin yhteinen koordinaattorien kokous Ekonin ja Afkon välillä. Ja näin voitaisiin yhdessä, ainakin perussopimusvaliokunnassa, jatkuvasti ryhtyä miettimään uudistusprosessia perussopimusten osalta ja miettiä joustavaa oma mietintöä, jota sosialistiryhmä on esittänyt muutaman kuukausi sitten. Ja ilmeisesti tällä tavalla voitaisiin käsitellä, otsikko esimerkiksi voisi olla suuntaviivoja perussopimusten mahdollisten uudistusten varalta – liittyen taloushallintoon. Eli totta kai Lamassuurin käynnistämä keskustelu menee vähän tämän mietinnön yli, mutta tämä keskustelu on kuitenkin hyvin tärkeää, kun ajatellaan suuntaviivoja, joiden suhteen puheenjohtajalle annettu ohjeet ottaa yhteyttä talous- ja valiokuntaan. Kiitoksia sitten Janakun. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Lamassuuria hänen mietintönsä koskettaa työjärjestystä ja tekee mahdolliseksi käsitellä sellaisia asioita, joita ei ole käsitelty, mitä tulee perussopimusten muutoksiin. Lissabonin sopimusta ei ole täysin toimeenpantu. Herra Lamassur, minä itse ja eräät kollegat olivat mukana valmistelukunnassa, joka johti tähän perussopimukseen, ja me itse koimme, kuinka vaikeaa työ oli. Ja tietenkin, jos perussopimusta pitää muuttaa, valtuuskunta pitää kutsua koolle mutta eräät ihmiset ovat sitä mieltä, että meidän pitää, että me voimme eräitä artikloja hyvin helposti muuttaa, mutta tämä ei heijasta todellisuutta. Jos me haluamme tehdä muutoksia perussopimukseen valmistelukunnan kautta, me avaamme Pandoran lippaan, sillä ihmiset tulevat tuomaan esiin kaikenlaisia kysymyksiä kaikilta laidoilta – ja kuten herra Lamassur sanoi, niin tällä hetkellä Lissabonin sopimusta ei ole täysin toimeenpantu. Tiedän, että neuvosto on lähestulkoon kaapannut komission valtaa. Parlamentti ei käytä omaa valtaansa. Neuvosto, Eurooppa-neuvosto käyttää paljon valtaa ja euroryhmän suhteen on paljon epäselvyyksiä Euroopan neuvostossa, ja tämä ei ole oikea lähestymistapa. Tietenkin meillä on suuri kysymys liittyen siihen, kuinka kansallisparlamentit käsittelevät tätä asiaa. Nyt, hyvä puhemies, minä näen kyllä, että kansallisparlamentit saattavat kopin, kapinoida. Euroopan neuvosto on nyt syrjäyttänyt kaiken ja kaikki ja tekee aivan mitä haluaa. Ja ihmisiä neuvostosta tulee sanomaan meille, että he haluavat muuttaa perussopimusta. Olen samaa mieltä herra Lamassuurin kanssa, jos me olisimme päättäneet tehdä poliittisen askeleen eteenpäin, mutta jos ihmisiä, jotka eivät ole sen kannalla, että luovutaan veto-oikeudesta ja käytetään yhteisömenetelmää, en näe kuinka pääsemme eteenpäin. Euroopan parlamentin täytyy reagoida, jos herra Lamassuurin ehtoja ei täytetä, en näe kuinka voisimme tehdä muutoksia perussopimukseen. Tämä saattaisi olla katastrofaalista. Euroopan neuvosto teki keskellä kriisiä 21. heinäkuuta päätöksiä ja sitten se teki uusia päätöksiä. Ja meillä on täydellinen kaos ja epäselvyys vallalla. Tiedän, että erityisesti saksalaiset haluavat muuttaa perussopimusta, mutta en usko, että saksalaiset tai muut haluavat luopua mistään, minkälaisen sopimuksen he haluavat sitten saada aikaan. Puheenjohtaja, en usko, että neuvosto haluaa käyttää tässä yhteisömenetelmää. He haluavat siirtyä poliittiseen lähentymiseen. Uskon, että parlamentin täytyisi tässä reagoida, reagoida tällaista yritystä muuttaa perussopimusta vastaan. Uskon, että tämä olisi hyvin suuri virhe, jos näin tapahtuisi. Rivoli Brons. Edustaja Brons, olkaa hyvä. Thank you. I want to dwell on only one point in Mr. En nyt poimi yhtä asiaa vain Lamassuurin mietinnöstä. Olen samaa mieltä hänen näkemyksistään Van Rompuyn puheesta tammikuulta 2010. Van Rompuy sanoi, että hän on vastuussa neuvostolle, mutta ei vastuussa Euroopan parlamentin täysistunnolle sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on järjestänyt kokouksensa. Ehkä herra Van Rompuy käyttää sanaa vastuussa hieman eri merkityksessä kuin me. Hänen on selkeää, että hänen virkansa ei ole olla vastuussa – parlamentille sinänsä, mutta ei tämä estä siitä, ei tämä tarkoita sitä, etteikö hän voisi vastata meidän kysymyksimme, mikäli hänen virkansa olisi ollut olemassa silloin, kun Lissabonin sopimusta oltiin ratifioimassa, ja mikäli hänellä olisi ollut vastuutaan parlamentin suuntaan, olisimme voineet esittää hänelle kysymyksen pöytäkirjan 30 legitiimeydestä ja validiuspaikkansa pitävyydestä Tämä koskee Iso-Britannia, Tsekin tasavaltaa ja Puolaa ja niiden oikeutta poiketa perusoikeuskirjasta. Olisimme voineet kysyä, missä määrin Eurooppa-neuvoston vakuutukset Irlannille ennen kansanäänestystä olivat minkään arvoisia alun perinkään. Grazie. Kiitoksia. Viimeisenä edustaja Hefner ja sitten vielä Lama Syrvä vastata. Kiitoksia paljon erityisestikin lämpimät kiitokset Alan Lamas joka tekee aina erittäin hienoa ajattelutyötä parlamentissa, on erittäin tuottelias täällä valiokunnassa. Arvostan häntä suuresti siksikin, että hän on erittäin aktiivinen ja pyrkii ajattelemaan kauaskantoisesti eikä pelkästään reagoi siihen, mitä parlamentissa on milloinkin ilmoilla, vaan pikemminkään pystyy pohtimaan asioita ja muokkaamaan niitä jo ennalta. Ja hän on avoimesti transparentilla ja demokraattisella tavalla pyrkinyt ottamaan muutkin huomioon. Hän on tehnyt hienoa työtä. Nyt aion yhtyä tähän keskustelun valtavirtaan enkä nyt pureudu nyt tehtyihin ehdotuksiin, vaan pikemminkin hahmottelen tätä perustavaa keskustelua ja sen suuria linjoja. Ja lisäisin vielä muutaman siihen, mitä täällä on jo sanottu. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, että nyt ei ole vielä riittävästi pohdittu edestä seikkaa, sitä, että olemassa olevat tekstit voidaan tulkita eri tavalla sen osalta, mikä käy päänsä ja mikä ei. Meidän täytyy esittää kysymys, mitä me voimme tehdä, mitä meidän täytyy tehdä, jotta Euroopan kansalaiset saadaan paremmin mukaan kuvaan. Sanon, sanon tämä nyt saksalaisena, Saksasta taustaa vasten. Kenties täytyy olla aliarvioimatta täällä Saksasta keskustelua ja sitä, mitä Merkel sanoi pari päivää sitten sitten, tämä täytyy ottaa huomioon, Saksassa on nyt voimakas pyrkimys esittää kyseenalaiseksi se, miltä perustalta täällä toimitaan esimerkiksi taloushallintapaketin osalta, talouden ohjausjärjestelmän ja näiden vakausjärjestelmien ja välineiden kannalta. Eikö nyt pitäisi uudelleen pohtia menettelyitä ja toimielinten roolia? Tätä keskustelua on Saksassa varittu. Ja minä sanoin, että minä olen tästä aivan samaa mieltä. Yhdyn, yhdyn myöskin siihen huolenaiheeseen, että pidemmällä aikavälillä ei voida välttyä perussopimusuudistukselta, mikäli halutaan varmistaa riittävä demokraattinen legitiimiys ja kestävät ja toimivat menettelyt ja myöskin kansalaisten silmissä Euroopalle pitää antaa enemmän hyväksyttävyyttä. Tämä tulee olemaan ratkaiseva tekijä tulevaisuudessa. Emme pääse mitenkään eteenpäin, mikäli teemme kyllä päätöksiä ja pystymme toimimaan, mutta sitten kansalaiset eivät osoita meille luottamustaan tai hyväksyttäänsä. Sitten valmistelukunnasta. Valmistelukunta ei ole välttämättä mikään este, vaan pikemminkin kaasupolin jopa, mikäli valmistelukunta järjestetään järkevällä tavalla. Siitä saattaa olla hyvinkin paljon hyötyä mikä järjestetään oikeaan ajankohtaan, ajankohtaan, jolloin Euroopassa keskustelu on pirstaloitunut dramaattisella tavalla. Ja tämä voisi johtaa yhteiseen eurooppalaiseen keskusteluun, auttaa tämän luomisessa ja voitaisiin pohtia, miten enemmistöpäätöksiä käytännössä tehdään, mikäli muodollisesti yksimielinen päätöksenteko mahdollisuus on edelleenkin olemassa. Silloin valmistelukunta on se paikka, jossa kaikki osapuolet pakotetaan etsimään yhteisiä ratkaisuja – yhtenäisenä ryhmänä ratkaisu, jotka sitten esitellään hyväksyttäväksi. Tämä voisi syventää keskustelua, mikäli valmistelukunta saadaan aikaan. Minä ainakin katson, että sen ei pitäisi olla pelkästään tekninen valmistelukunta, jossa vaan siunataan jo ennalta muotoilut sopimusmuutokset, vaan pikemminkin kunnalle antaa riittävästi aikaa pohtia syvällisemmin esimerkiksi menettelytapoja, niin, ettei pelkästään päästäisi parempiin tuloksiin, vaan myöskin varmistettaisiin legitiimyys ja hyväksyttävyys kansalaisten silmissä niin, että eurooppalainen demokratia saataisiin jälleen elvytettyä. Tämä olisi tärkeä unionin tulevaisuuden kannalta. Juuri tässä ajankohdassa tämä olisi erittäin tärkeä tavoite. Grazie. Prima di chiudere, eh, il... Kiitoksia. Herra Kubet, entinen kollegamme, erittäin arvostettu sellainen, on pyytänyt saada esittää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, President, also. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia teidän ystävällistä sanoistanne. En vie paljon aikaanne. Haluaisin vain tuoda pari faktaa esiin. On selkeä, tärkeää selventää muutamia asioita, mitä tulee puheenjohtaja Van Rompoihin, mitä tulee hänen asenteen eli työn Euroopan parlamenttiin ja asioihin, joita hän on sanonut. Sanoin, että hänen on velvollisuus tulla puhumaan parlamentille vain Euroopan neuvoston kokousten jälkeen. Tämän lausunnon henki on se, että hän on perussopimuksen mukaan laillisesti velvoitettu tulemaan puhumaan Euroopan parlamentille vain Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen, mutta käytännössä hän on valmis tulemaan useammin puhumaan. Ja olette varmastikin nähneet, että näin on tapahtunut. Hän on ollut puheenjohtajakokouksessa ja erilaisissa valiokuntien puheenjohtajien kokouksissa mukana ja vastannut kirjallisiin parlamentti, parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän on ollut yhteydessä puhemies Busekiin ja pitänyt yllä monia kontakteja eri poliittisiin ryhmiin. Hän on myöskin jo ryhtynyt raportoimaan euroryhmän huippukokouksista parlamentille aina kun tällainen ryhmän kokous, sehän yleensä tapahtuu joka tapauksessa Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä, mutta aina kun sellainen kokous on, hän raportoi siitä parlamentille. Mitä sitten tulee siihen, että hän olisi yhteydessä puheenjohtajakokoukseen ennemminkin kuin koko parlamentin. Tämä on parlamentin päätös. Parlamentti päätti tämän asian eikä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Se on päätetty sillä välillä Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen kuluu aikaa ennen kuin on parlamentin täysistuntoja, ennen, ennemmin kuin, kuin odottaisimme kaksi tai kolme viikkoa on sovittu, että Herman Van Rompuy tulee välittömästi Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen erityiskokoukseen parlamenttiin. Ensimmäisenä hänen toimivuotenaan tällaisia kokouksia järjestettiin hiukan kuten tällaisia mini-täysistuntoja Brysselissä. Mutta seuraavalla kaudella parlamentti päätti, että näitä kokouksia kutsuttaisiin kaikille avoimiksi puheenjohtajakokouksiksi. En tiedä miksi. Onko tässä kyseessä se, että täytyy tasapainottaa Brysselin ja Strasbourgin toiminta, mutta tämä oli parlamentin päätös eikä hänen päätöksensä. Tätä pitäisi korostaa. Sillä eräitä huomioita, kuten teidänkin kommenttiinne Andrew, ehkä esitettiin perustuen väärinkäsitykseen. Sitten viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa, mitä tulee kysymykseen, pitäisikö hänen osallistua keskusteluun, joka edeltää Eurooppa-neuvoston tapaamista. Tästäkin keskusteltiin parlamentin kanssa hänen toimikautensa alussa teidän, puhemiehensä, teidän puhemiehenne ja puheenjohtajakokouksen kanssa. Ja tuolloin ajateltiin, että jos hän tulisi ennen Eurooppa-neuvoston kokousta keskustelemaan parlamentin kanssa ja jos näitä kokouksia on noin kuusi vuodessa, näinhän on ollut keskimäärin jo monia vuosien ajan. Tämä aiheuttaisi 12 tilaisuutta vuodessa, jossa hän puhuu parlamentille – ja tämä tarkoittaisi sitä, että näitä kokouksia olisi joka kuukausi ja pelättiin, että parlamentin jäsenet kyllästyisivät häneen, jos hän tulisi tänne puhumaan jatkuvasti ja hänellä olisi melkein tällainen vakituinen puheaika. Ja siksi päätettiin, että jätämme järjestelmän nykyiselleen. Eli kiertävä puheenjohtaja tulee puhumaan ennen Eurooppa-neuvostoa. Ja tähän päätökseen tultiin. Kiitoksia. Bene, grazie. E allora... Kiitoksia. Ja sitten Lamassua. merci, monsieur le président. Je voudrais remercier tous les... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän huomioistaan ja heidän ehdotuksistaan. Ja haluaisin kiittää Richard Gambetia. Minun täytyy sanoa, ja minun olisi pitänyt sanoa tämä jo äsken, mitä tulee Herman von Rompoihin. Eurooppa-neuvosto antoi hänelle valtuudet tehdä parannusehdotuksia toimintatapoihin, mitä tulee budjettikuriin laajassa merkityksessä. Ja nämä ehdotukset voivat äh, myöskin koskettaa mahdollisesti perussopimuksen muutosaloitteita, eli me näin tulemme näkemään Helmut Rompoin näkökulman myöskin muutaman viikon kuluttua. Sitten muutamia vastauksia kollegoiden huomioihin. Esimerkki, jonka Gualtieri esitti, mitä tulee ulkopolitiikkaan, yhteisen ulkopolitiikkaan ja tähän strategiseen vuoropuheluun, jota käydään Euroopan neuvoston kanssa. Uskon, että meidän pitäisi todellakin tästä näkökulmasta käsitellä muita kysymyksiä. Te viittasitte euroalueeseen ja sanotte, että se ei ole mukana perussopimuksessa. Kyllä se on. Siellä on euroryhmää koskien tiettyjä huomioita. Nyt en tiedä, mikä on euroryhmän kokouksen virallinen nimi, tämä huippukokous, joka ei tällä hetkellä perustu mikään tiettyyn oikeusperustaan, mutta luonnollisesti täytyy sanoa, että Euroopan neuvostohan oli 20 vuotta olemassa ennen kuin sillä oli perussopimuksessa pohja. On luonnollisesti itsestään selvää, että että ministerineuvosto ja Eurooppa-neuvosto eivät ole parlamentin edessä vastuullisia siinä mielessä, kun kollega Bonsan tässä huomautti, että vastuullinen, vastuussa oleva, tällä on kaksi mahdollista tulkintatapaa. Kyseessä ovat kaksi eri toimielintä, jotka käyvät keskustelua lainsäädännön suhteen vähän niin kuin kaksi eri huonetta, senaatti ja parlamentti. Eli tässä emme voi samoin käsitellä näitä kysymyksiä, joita annamme neuvoston ratkaistaviksi, mutta meidän pitää ainakin löytää mahdollisuus keskustella Eurooppa-neuvoston kanssa. Sehän ei ole lakia säätävä elin eikä vastuussa meidän edessämme, mutta se on tällä hetkellä jonkinlainen kollektiivinen toimeenpano elin, joka tekee suuria päätöksiä ja tässä kollega Gualdieri puhui strategisesta päätöksenteosta, ja tästähän on kysymys jollakin tavalla. Tässä kollega Paolo on myöskin oikeassa, on hyvin huolestuttava asia, jota ei ole yhtään käsitelty parlamentin työjärjestyksessä, kun kysymyksessä on tehdä toimia, jotka koskettavat vain tiettyjä maita, esimerkiksi euroaluetta tai vahvistettua yhteistyötä. Voimmeko me ottaa kaikki parlamentin jäsenet, myöskin ne, jotka edustavat maita, jotka eivät ole osallisena mukaan äänestykseen, kun tehdään päätöksiä näistä asioista. Tämä on hyvin hankala kysymys. Sitä ei valmistelukunta halunnut käsitellä, eikä komissio, eikä parlamentti. Minä uskon, että sitä ei voida enää kovinkaan kauan aikaa jättää sivuun. Nyt se ei ole vielä kiireellinen asia, mutta siihen on pakko joskus puuttua. Mitä tulee sitten kansallisiin parlamentteihin ja tapaan tehdä yhteistyötä, on hyvin ristikkäisiä tuntemuksia tässä kuin Andrew Duffin varovaisuuden. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin me olemme yhteisestä aloitteesta Puolan ja budjettivaliokunnan kanssa järjestäneet tällaisen mini-konferenssin, joka tapahtui lokakuussa ja joka toi yhteen kaikki Euroopan toimielimet, myöskin Euroopan parlamentin ja kaikki kansalliset parlamentit. Siellä oli läsnä 80 kansallisen parlamentin edustajaa ja tämä teki mahdolliseksi kuulla myöskin jokaisen maan kohdalla siis vallassa olevaa ja sitten johtavaa oppositiopuoluetta. Ja me olemme tässä konferenssissa vaihtaneet mielipiteitä siitä, kuinka me voimme tehdä budjettitoimia, että voimme rahoittaa Eurooppa 2020 strategiaa. Tämä konferenssi sujui niin hyvin, että tämän tilaisuuden jälkeen tuleva Tanskan tulevan puheenjohtajamaan edustaja sanoi, että tätä työtä täytyy jatkaa. Me olimme hiukan turhautuneita, sillä emme päässeet keskustelussa päätökseen. Ja seuraavalla kaudella, emme tiedä vielä tarkalleen koska, mutta emme myöskään tiedä, mikä nyt tulee olemaan varsinainen keskustelun aihe, jatkammeko me samaa keskustelua vai toista kysymystä, mutta joka tapauksessa on tässä olemassa tahto, että teemme yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajien kesken ja myöskin kansallisten ministerien kesken. Ja tässä Puola oli hyvin rohkea puheenjohtajamaana, kun se järjesti tämän konferenssin, vaikka valtiovarainministerit olivat sitä vastaan ja hallitukset olivat sitä vastaan. Ja tämä johtuu siitä, että valtiovarainministerit eivät halua joutua puhumaan omien parlamenttiensa eteen koskien näitä kysymyksiä, joissa he ovat vastuullisia. Ja me kuulimme tietyistä maista eh, erilaisia mielipiteitä, missä parlamentin edustaja puhui aivan toisella äänellä kuin ministeri. Ja saimme aikaan jotakin, mikä muistutti hiukan valmistelukuntaa, mutta kaksi päivää tietenkin on vähän lyhyt aika. Tämä oli aivan tällainen pieni välähdyksen omainen mielikuva tai pieni esimaku, mutta tämä osoittaa sitä, että tällainen hyvin hedelmällinen foorumi, joka valmistelukunta oli, on jotakin, jota me voisimme herättää uudelleen henkiin, ja tämä voitaisiin tehdä, jos perussopimukseen halutaan puuttua. Tässä viittaan siihen, mitä kollega Hefner sanoi. Se, mikä vaikuttaa mielestäni tässä häiritsevältä, mitä tulee viittauksiin uuteen perussopimukseen, on se, että me olemme vielä talouskriisin ytimessä. Tilanne on vakava. Tässä nyt potilaalla on yli 42 kuumetta ja 27 jäsenmaassa 22 valtion päämiestä joutuu katsomaan joka aamu, mikä on valtion velkojen korko. Ja meillä on jo pari jäsenmaata, jotka ovat jo melkein konkurssissa ja muutamia muita, jotka ovat aika lähellä sitä. Ja niin kauan kuin olemme tällaisessa hyvin vakavassa kuumetilanteessa, meidän pitää, tätähän ei kukaan suoraan sano, mutta pitää antaa, pitää ottaa huomioon, että ajatus, että jos ajatellaan, että uusi perussopimus on ratkaisu tälle tilanteelle, niin tämä on hyvin riskialtista. Eihän tämä mitään ratkaise. Uusi perussopimus ratkaisee ongelmat kymmenen vuoden päästä. Se riski, että kuolemme kuumeeseen nyt tällä hetkellä, niin ei se ole todellinen, eikä tähän ratkaisu ole se, että meillä on uusi perussopimus. Lissabonin sopimus on riittävä työkalupakki, jos meillä on poliittista tahtoa, voimme nykyiset ongelmat ratkaista sen avulla tiettyjen teknisten ratkaisujen kautta. Sitten muita asioita, joita halusin sanoa liittyen kansallisiin parlamentteihin. Todellakin tässä Rova Beresin laatiman sopimuksen puitteissa. Sehän tullaan esittämään täysistunnolle joulukuussa. Ymmärrän, että Gererolla oli koordinaattoreiden kokous suunniteltuna. Tämähän on hieno asia. Tässä sopimuksessa tullaan esittämään, että eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa joka vuosi helmikuussa olisi kansallisten parlamenttien edustajien ja Euroopan parlamentin edustajien välillä kokous, jossa olisi talous, budjetti ja työvaliokunnat edustettuina. Eli tässä on hyvin tärkeää, että meidän valiokuntamme ottaa huomioon, että tällainen ehdotus tullaan esittämään täysistunnolle. Ja sitten meidän pitäisi pohtia, olisiko tällaisen toimintatavan laajentaminen muihin kysymyksiin hedelmällistä. Sitten mitä tulee puolalaisen varapuheenjohtajamme, jonka nimeä en uskalla lausua, Rafa hän pelkäsi, että jos aloitamme uudelleen keskustelun, syntyy riskejä. Mutta sitten jos annamme ihmisten unelmoida uudesta perussopimuksesta ilman, että teemme mitään, niin sekin on riskialtista. Me emme saa valehdella kansalaisille. Jos me laadimme uuden perussopimuksen, siinä menee kymmenen vuotta ja siinäkin jää muutamia jäsenmaata rannalle. Tämä on valtava työ. Meidän täytyy aloittaa rauhallinen keskustelu, tehdä aloite, mutta sillä ehdolla, että sanomme rehellisesti, että siinä tulee menemään kauan aikaa, eikä tämä ratkaise nykyisiä tämänhetkisiä ongelmia. Hyvät kollegat, herra puheenjohtaja, tässä on käytännöllinen yhteenveto. Minä olen nyt vain tällaisen työasiakirjan laatinut. Ja ehdottaisin, että koordinaattorit käsittelevät kokouksessa tätä niin, että näemme, olisiko meidän aihetta tehdä oma-aloitteinen mietintö. Ja kysymykset, joita ei vielä minun tekstissäni ole käsitelty, mutta joihin viittasin suullisesti ja joista keskusteltiin tässä laajasti, jotka ovat aivan erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi mikä kanta omaksua koskien uutta perussopimusta niin siis tässä on kaksi asiaa. Se, mitä tässä työasiakirjassa käsiteltiin, kuinka me suhtaudumme perussopimuksen muutoksiin ja tällaisen niin kutsuttuun herrasmiessopimukseen, jotta voisimme parantaa parlamentin ja Euroopan neuvoston ja sen puheenjohtajan ja ministerineuvoston välisiä yhteyksiä. Tämä on siis yksi asia. Sitten meillä on toinen suuri kysymys, joka minun mielestäni vaatii sen, että jos me haluamme tähän työhön liittyä, mutta sittenhän kyseessä on tietenkin jo uusi mietintö, enkä haluaisi sitä olla esittelemässä, mutta uskon, että tämä kysymys pitäisi esittää koordinaattoreille. Bene, grazie davvero onorevole eh, Io accetterei la... Kiitoksia. Minä hyväksyisin tämän ehdotuksen, eli että seuraavan koordinaattorin kokoukselle kokouksen otamme esityslistalle tämän asian. Tämä on hyvin laaja kysymys. Meidän täytyy käsitellä tätä vielä syvällisemmin. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin teemme näin. No niin, sitten siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Eli päivitettyä tietoa. Sitten puheenjohtaja katkaisi mikrofonin. Niin. Eli viimeinen kohta esityslistalta, mutta ennen kuin äänestämme tästä tiedonannosta, Martin on ilmoittanut, että mitä tulee kuulemiseen, joka piti järjestää 20. joulukuuta. Hänellä on esteitä tämän suhteen, eli ehkä 25-26. tammikuuta olisi parempi ajankohta tälle. Niin, Inigo, Eli sopiko teille tämä, että, siis Guerrero myöskin, eli siis sopiko teille se, mitä Martin ehdotti, että tämä kuuleminen puheenjohtajavaltion kanssa, että se lykättäisiin tammikuulle. Martin sanoi, että meille sillä ei ole väliä, eli haluaisimme nyt kuulla, ketkä kannattavat sitä, että tämä lykätään tammikuulle. Eli tapaaminen siis puheenjohtajavaltion kanssa. Guerrero, sopiko? No, quería saber si, si como acaba de señalar... Niin kuten puheenjohtaja juuri sanoi, Martin on tämän vahvistanut. Sì, Martin ha fatto sapere... Niin Martin siis ilmoitti, siis Martin, joka nyt ei ole paikalla, on ilmoittanut, että hänelle on ihan sama. Eli en me nyt halua toimia hänen toiveita vastaan, eli päätämme siis näin. No niin. Sitten aloitamme kokouksen suljetuin ovin. Meillä on kansanvapauksen ja oikeus- sisäisen valiokunnan kanssa yhteinen kokous koskien neuvotteluita. Eli pyytäisin, että että asiattomat poistuvat kokoussalista. Tämä on hyvin lyhyt kokous, koska tulkit ovat ilmoittaneet, että he eivät voi jäädä tänne puoli yhden jälkeen. No niin täällä on Libe-valiokunnan kollega, tohtori Kremer, joka... No ikävä kyllä meidän täytyy nyt käsitellä tätä asiaa hyvin